Dear colleagues. Hyvät kollegat, nyt on aika aloittaa. Ja ensimmäinen kohta esityslistallamme on mielipiteen vaihto Falkenbergin kanssa – pääjohtaja Falkenbergin kanssa jätepaketista. Kuten tiedätte, meillä tällä jätepaketilla on pitkä historia ja puhun nyt heti Italiaa, koska haluan sanoa jotain ennen kuin aloitamme keskustelumme. Pyydän anteeksi, jos sanon tämän italiaksi, mutta Minulle tämä helpottaa tätä, eh, tämän sanomista. Haluaisin sanoa jotakin tämän jätepaketin historiasta kiertotalouden sisällä. Me tiedämme oikein hyvin, mikä on ollut tämän historia. Se tosiseikka, että eh, parlamentti on ryhtynyt käsittelemään tätä lainsäädäntöpakettia ja kuulemme, joka tänään järjestämme on osa tätä tietä, mutta te kaikki myös tiedätte, että meillä on ollut paljon huhuja, paljon vastakkainasettelua komission kanssa tästä paketista, joka meidän näkökulmastamme parlamenttina on sellainen, että haluamme sitä tutkia ja haluamme sitä jatkossakin työstää. Me alusta asti olemme olleet päättäväisiä tässä ympäristövaliokuntana. Olemme kovasti vaatineet kaikin mahdollisin välinein sekä ähm, valiokuntien kesken että äh, komission kanssa äh, sitä, että tämä paketti ylläpidettäisiin. Viime täysistunnossa myös esitimme ähm, julkilausuman, se ei sanonut enemmistöä tästä tekstistä, mutta ne tarkistukset, jotka liittyvät tähän pakettiin, saivat enemmistön. Tämä on selkeä viesti siitä, että Euroopan parlamentti haluaa käsitellä tätä aihetta. Toisaalta keskusteluissa komission kanssa myöskin täysistunnossa, kun puhuttiin työohjelmasta, kuulimme, että komissio aikoo tehdä kunnianhimoisemman ehdotuksen verrattuna siihen, jonka olemme saaneet, joka meidän mielestämme jo vaikuttaa kunnianhimoiselta. Joten siksipä tämä Äh, keskustelu tänään, keskustelu äh, pääjohtaja Falkenbergin kanssa ensin ja kuuleminen sen jälkeen on erittäin tärkeä vaihe ähm, keskustelussa toimielinten välillä, mutta myöskin mahdollisuus syventää tätä aihetta ja katsoa, voisiko tästä sitten äh, tulla joku ehdotus komissiolle, jotta se voi tehdä vielä kunnianhimoisemman ehdotuksen meille. Ähm, me Envi-valiokuntana haluamme keskustella tästä asiasta ja haluamme äh, käsitellä sitä äh, lainsäädäntöehdotuksena neuvoston kanssa. Tiedämme, että myös neuvostossa monet ministerit ovat vaatineet sitä, että paketti pysyy. Äh, suurin osa ympäristöministereistä on kirjoittanut komission puheenjohtajalle ja pyytäneet, että paketti eh, pysyisi. Odotamme siis lopullista päätöstä komissiolta, mutta me tulemme jatkamaan työtä tämän asian parissa, ja tämä on tässä menettelyssä nyt tärkeä vaihe meille. Tässä vaiheessa minä antaisin ensin puheenvuoron kollega Bonafelle, joka on esittelijä jätepaketista. Hän voi pitää alkupuheenvuoronsa pyydämme, että hän puhuisi viisi minuuttia. Ja sen jälkeen annamme puheenvuoron pääjohtaja Falkenbergille. Olkaa hyvä. Edustaja Bonafé. Kiitoksia. Kiitos myös pääjohtaja Falkenbergille, että hän on tullut tänne tänään. En tietenkään kiellä, että olisin halunnut vähän toisella tapaa puhua, niin että mentäisin itse ytimeen tässä tärkeässä ehdotuksessa, jota nyt käsittelemme. Niin, nimittäin epäilemättä, että siellä on paljon hyviä kohteja, vähän huonompakin, mutta se on kuitenkin nyt ensi kertaa nähty, että meillä on toisenlainen yhdenmukainen laskentatapa kierrätyksellä korkeimmin tavoittein, niin että siellä myös 2030 tulossa kieltojakin kaatopotkuihin liittyen. Mielestäni nämä ovat ne kaikkein merkittävimmät kysymykset. Ja totta kai siellä on puutteitakin. Jotkut erityiskohdat varsinkin ehdotuksessa olisivat tarvinneet vahvistamista. Ja totta kai me haluamme tätä täällä tehdä tulevina viikkoina. Totta kai, kuten kerroitte tästä taustasta viime kuukausilta, niin keskustelu ei olekaan keskittynyt sisältöön niinkään ehdotuksessa, vaan huhusta enemmänkin on puhuttu. Minä haluaisin puhua näistä taustatekijöistä, koska vieläkään me en oikein ymmärtänyt täällä parlamentissa, miksi ihmeessä komissio päätti ottaa tämän ehdotuksen niiden joukkoon, joita ei vietäisi eteenpäin tämän vuoden työohjelmassa. Eli peruttaisiin. Te kuvasitte hyvin tätä. Haluaisin ehkä lyhyesti käydä itsekin taustaa läpi, kollegojen iloksi. Ensinnäkin lähtisin Junckerin kirjeestä Vellalle. Siinä Juncker pyytäisi arvioitavaksi paketin tilannetta parlamentin ja neuvoston alkukommenttien perusteella ja että oltaisiin yhdenmukaisia komission kasvuaselistan kanssa. Sitten meillä oli kuuleminen. Kuulimme siis Vellaa. Hän kertoi paketista ja yhdellä tärkeällä siellä hänen kaudellaan olisi vihreä kasvu, kiertotalous. Ja nimenomaan tämä jätepaketti on tärkeä osa sitä. Ja sitten tulee komission varapuheenjohtaja Timmermans parlamenttiin täysistuntoon sanomaan, että peruttaisin koko ehdotus. Ja totesi, että 2015 aikana tulisi kunnianhimoisempi ehdotus, ja näin hän sanoi, jotta päästäisiin tavallaan perille tässä, että ympyrä sulkeutuisi. Totta kai kasvu on tärkeää taloudessa, Junckerin investointisuunnitelma on tärkeää tai moni muukin, mutta ongelmana se, että meillä on vaikutusten arviointi olemassa, pääjohtaja Falkenberg sen tuntee hyvin, koska sitä on työstänyt ja siellä on tärkeitä tällaisia tietoja esillä. Siinä puhutaan 180 työpaikasta, 180 000 työpaikasta, ehkä jopa 2 miljoonasta kokonaisuudessaan tässä paketissa. On puhuttu, että kasvu BKT olisi 1 prosenttia, siis kun ajatellaan koko kiertotaloutta. Lisäksi raaka-ainesäästöjä saataisiin myös 10-40 prosenttia jopa Eli tässä nähdään hyvin, että kyllä tässä tarvittaisiin mukaan vielä kunnianhimoisempi ehdotus. Falkenberg voisi kertoa, mikä tämä tavoitetaso sitten oikein on. Pitäisikö siis vielä nostaa näitä numerotietoja? No mikä ettei? Tarkoittaako, tarkoittaako se sitä, että mietitään muita kysymyksiä, jotka ovat nyt pelkästään jätteisiin? No, mikä ettei niinkin, mutta mietin vain, kun ajatellaan tätä vuotta, kun komissio on luvannut uutta ehdotusta tämän vuoden aikana, niin jos tulee vielä muita tekijöitä mukaan, toteutuuko aikataulu vai ei, vai otetaan takapakkia, sitten se olisi ongelma. Ja lisäksi, jos on vielä korkeampi tavoite tasolta, niin mikä se tavoite on sitten? Minä uskon, että parlamentti voi vaikka huomisesta alkaa ruveta työstämään tätä ja varsinkin jos puhutaan ennaltaehkäisystä, niin minä kysyisin, miksi sitten peruuttaa ehdotus, eikä työstä huomisesta alkaen käsi kädessä, että päästään tavoitteisiin. Eli kaiken kaikkiaan hämmennystä tämä on aiheuttanut aika lailla. Ja sitten vielä yksi asia. Komissio on tehnyt ehdotuksen kuusi kuukautta sitten. No, komissio toki vaihtui matkan varrella, mutta totesitte hyvin, että poliittinen tilanne on selvää. Ja täällä on ajatuksia siitä, että ei vedettäisi ehdotusta pois. Parlamentti on painostanut, kuten nähtiin viime täysistunnossa, ohjelmasta ei tullut päätöslausuma tietenkään, kuten totesitte, mutta valtava enemmistö tuli kuitenkin tarkistuksille, jotta komissio ei peruttaisi ehdotusta. Ja no, aika taitaa tässä rientää vähän, enkä tiedä sitten, kun ajatellaan eilistä ympäristöministerin puhettakin, ettei otettaisi takapakkia. Lopuksi toteaisin, että minä olen luonteeltani toiveikas aina ja minä olen vakuuttunut siis, että komissio kyllä varmaan huomioi kaikki mahdolliset näkemykset täällä tänään. Olen yhtä vakuuttunut myös, että pääjohtaja Falkenberg varmasti sitten huomioi tämän maaliskuussa, kun esittelen tätä. Kiitoksia. Ja nyt annan heti puheenvuoron pääjohtaja Falkenbergille. Äh, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että järjestitte tämän kokouksen ja kutsuitte minut. On totta, että kun kutsu kävi, syyskuun, joulukuun alussa. Minulla oli se vaikutelma, vähän niin kuin Simona Bonafella, että me keskustelisimme tämän ehdotuksen yksityiskohdista, sen ehdotuksen, jonka komissio oli esittänyt. Sen jälkeen uusi komissio on päättänyt, että tämä ehdotus ei jatkuisi siinä muodossa, jossa se esitettiin. Komissio haluaa katsoa parhaita tapoja, joilla lainsäädäntöllisen toiminnan kautta Eurooppa pystyy edistymään kohti kiertotaloutta. Ja parhaiten saada aikaan kasvua Sitähän tämä komissio niin kovasti yrittää saada aikaan 28 jäsenvaltiossa. komissio, ja Simona Bonafé on tämän sanonut, ja te itsekin olette siihen viitanneet, on tehnyt päätöksensä, mutta sanovat, eh, sanoivat, että he tekevät päätöksestään muodollisen sen jälkeen, kun ovat kuulleet parlamenttia ja neuvostoa. Me olemme läheisesti kuulleet keskustelua, seuranneet keskustelua parlamentissa. Olemme huomanneet, että päätöslauselmaa komission työohjelmasta ei ole tehty, mutta olemme seuranneet keskusteluja ja olemme kirjanneet ylös monet selkeät kannat, joilla puolustetaan kiertotaloutta ja parempaa jätehuoltoa Euroopan unionissa. Me käymme samankaltaisia keskusteluja neuvoston kanssa ja komission muodollinen päätös tehdään jossain vaiheessa helmikuussa – kuin kummatkin toimielimet, parlamentti ja neuvosto ovat päättäneet keskustelunsa. Ensimmäisenä selvennyksenä, mitä tulee komission halukkuuteen vetää tämä ehdotus pois, niin komissio on myös sanonut, että se aikoo tehdä uuden ehdotuksen, kattavamman ja kunnianhimoisemman ehdotuksen, ja että se tapahtuisi vielä tänä vuonna, vuonna 2015. Meidän mielestämme tämäkin on hyvin selvä viesti siitä, että komissio ottaa huomioon ne kannat, jotka on ilmaistu keskusteluissa täällä parlamentissa, mutta se kyllä sopii komission yleiseen kasvustrategiaan. Miksi sitten uusi lähestymistapa? No, en voi tarkkaan määritellä teille, miltä tämä uusi ehdotus tulisi näyttämään, koska tämän uuden ehdotuksen työstäminen alkaa vasta nyt. Mutta on joitakin ö, ongelmakohtia, heikkouksia vanhassa ehdotuksessa, joista olemme jo kuulleet sekä ensimmäisissä keskusteluissa neuvoston työryhmissä, ympäristöneuvostossa ja on myös asioita, joita parlamentin jäsenet ovat nostaneet esiin. Me olemme katsoneet kiertotaloutta ja olemme tehneet lainsäädäntöehdotuksia olemassa olevan jäte lainsäädännön suhteen. Meidän piti näin tehdä, koska nämä ovat olemassa olevia lakeja, joita oli uudistettava. Ja tässä ehdotuksessa, joka vielä on pöydällä, niin se mitä me olemme tehneet on se, että olemme keskittyneet näiden uudelleen arviointiin debattien tulokseen ja olemme tehneet ehdotuksia siitä, miten olemassa olevaa lainsäädäntöä voitaisiin parantaa, siitä tehdä kunnianhimoisempaa ja miten tavoitteita voitaisiin laajentaa niin, että meillä olisi enemmän vakautta ja turvallisuutta tarpeellisille investoinnille, joita on tehtävä, jotta pystyttäisiin luomaan infrastruktuuri ja ne fasiliteetit, jotka huolehtisivat jätteestä sen sijaan, että jätteet päättyisivät kaatopaikalle, ainakin hyvin suuri osa jätteestä tai yhteiskuntamme tuottaa. Me kaikki olemme hyvin tietoisia, että noin 2,5 miljardia tonnia jätettä päätyy kaatopaikalle Euroopassa joka vuosi ja kyllä meidän täytyy löytää tapoja käsitellä Eh, näitä jätteitä paremmalla tavalla. Uudessa ehdotuksessa komissio on ilmaissut, että se haluaisi katsoa tätä koko kiertotaloutta. Meidän ehdotuksemme ovat lainsäädäntöehdotuksia, jotka käsittelevät tämän eh, ympyrän eh, eri jätesegmenttejä, mutta me olemme tietoisia siitä, että kierrätystä tullaan huomattavasti yksinkertaistamaan tavalla, eh, jolla eh, tuotteita suunnitellaan ja sillä tavalla, jolla me käytämme erilaisia aineita, jotka voidaan jakaa. Se, että me käytämme tietoamme eh, ja aineiden myrkyllisyydestä välttääksemme sen, että sitten kierrätysvaiheessa – niin että siinä vaiheessa me luomme joko todellisia teknisiä ongelmia sille, että pystyisimme saamaan aikaan korkealaatuisia toissijaisia raaka-aineita, tai että meidän täytyy yksinkertaisesti mm, kierrättää alaspäin, eli että me emme pysty kierron päätteeksi tuottamaan niitä korkean tason toissijaisia aineita, jotka pystyisivät kilpailla alkuperäisten raaka-aineiden kanssa. Tämän täytyy olla se tavoite, johon haluamme päästä. Koko kiertotalousanalyysi tulee siitä, että ollaan analysoitu resurssitehokkuutta ja nyt me alamme kohta, siis me kohtaamme nyt vähitellen planeettamme rajat ja jos me haluamme ylläpitää elämänlaatua ja nostaa miljardit ihmiset kehitysmaissa tämänhetkisestä elintilanteesta, niin silloin meidän täytyy löytää tapoja käyttää raaka-aineita paremmin ja paremmin käyttää luonnon pääomaamme. Tämä on se tavoite ja se, mitä tuleva komissio haluaa viedä eteenpäin, on uudistettu, uudelleen läpi ajateltu ehdotus, joka ottaisi huomioon kaikki paremman lainsäädännön kysymykset, katsoisi toissijaisuutta, katsoisi sitä, miten Euroopan unionissa pystymme parhaiten menemään eteenpäin, miten pystymme varmistamaan, että me pelkästään päätä lainsäädännöstä, vaan eh, varmistamaan myös, että lainsäädäntö pannaan täysin täytäntöön, että investointitarpeet huomioon otetaan. Samalla kun pohdimme sitä, miten uudistaa Baroson komission ehdotusta. Me otamme mukaan joitakin ympäristöinfrastruktuurihankkeita näihin hankkeisiin, jotka pitäisi tai voitaisiin rahoittaa niin kutsutun Junckerin investointialoitteen kautta. Me olemme nopeasti esittäneet ehdotuksia siitä, miten voisimme Euroopan unionissa ähm, vivuttaa suuria investointi määriä. Me katsomme niitä alueita, hankkeita, joiden pitäisi hyötyä tästä investointivälineestä. Ja tämän työn puitteissa me katsomme myös kiertotalouskonseptia me katsomme sitä, että miten voitaisiin luoda parempia menetelmiä ja fasiliteetteja niin, että kun me tämän ehdotuksen teemme, niin me määrittelisimme ne tavat, joilla meidän mielestämme pitää mennä eteenpäin sen aikataulun, jonka puitteissa haluamme työskennellä, ja kaikki tämä sitten mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tämä on se tarkoituksemme. Tämän voin teille kertoa tässä vaiheessa. Kuten sanoin, en voi äh, kertoa teille yksityiskohtaisia vaihtoehtoisia ehdotuksia, koska niitä pitää vielä työstää, mutta halusin antaa teille näkemyksen siitä suunnasta, johon komission työ on nyt menossa ja johon komissio nyt nopeasti ryhtyy. Ja voin vain toistaa, että Komissio on sitoutunut siihen, että uudistettu ehdotus tulisi neuvoston ja parlamentin pöydille vielä tämän vuoden sisällä. Kiitoksia oikein paljon. Grazie, grazie. Kiitoksia, kiitoksia tästä alustuksesta. Ja minulla on kyllä sanottava, että henkilökohtaisesti, no ennen kuin menemme kysymyksiin koordinaattorilta, niin yksi pikkuinen huomio, herra pääjohtaja. Minä sain alustuksestani sellaisen vaikutelma, että tässä on aika taival edessä, että olitte kyllä samaa mieltä ehdotuksesta, mutta sitä on hyvin vaikea ikään kuin puolustella, mitä komissio on tehnyt. Lisättäkö vielä, jos ajatellaan kaikkia logiikan lakeja, että kun te, ensin tehdään päätös, sitten muutetaan, niin yleensä pitäisi olla peruste muutokselle, ja sitä en oikein nyt löydä ja ymmärrä. Eli yritämme toki ymmärtää Selvää on, että jos siellä jotain taustalla on, josta komissio ei ole enää samaa mieltä, ja siksi haluaa muuttaa ehdotusta, niin haluaisin kovin ymmärtää, mitä se on. Mitä siellä on sellaista ehdotuksesta, joka ei enää miellyttänyt komissiota. Ja totta kai parempaa sääntelyä tai kunnianhimoisempia, niin emme oikein ymmärrä, mitä niillä ajetaan takaa. Kysymme sitä komission jäseltä, jäseneltä ja myös varapuheenjohtajat, jotka tulevat tänne. Mutta valiokunta haluaa tietää syyt. Vain sitten voimme olla joko samaa mieltä tai tietysti olla toista mieltä. Ja sitten anna puheenvuoron koordinaattoreille tai heidän edustajilleen. Karl-Heinz Florens ensinnä. Also ich fühle mich im Moment sehr No, minä tunnen oloni nyt vähän epämukavaksi, eh, koska minun täytyy nyt sitten tässä vähän haukkua korkea-arvoista eu virkamiestä, mitä en mielelläni tee mutta minulla on sellainen periaate, että luovutamme vasta sitten, kun meidän ylitsemme on kävelty, ja herra Vellan pitäisi se nyt muistaa. Haluan nyt osoittaa, että olen kovin tyytymätön siitä, että komission jäsen ei ole täällä. Minä en muista yhtään asiakirjaa, joka olisi ollut niin kiistanalainen neuvostossa ja komissio. Komissio on yhden kerran noin ja yhden kerran noin missä herra oikein on? Hän, hän saa hyvää palkkaa, hänen pitäisi tulla tänne. Jos hän olisi äm, yksityisessä yrityksessä ja toimitusjohtaja olisi paikalla, niin hänet olisi erotettu tänä iltana. Herran täytyy kyllä tietää, mistä on kyse. Hänen pitäisi kertoa meille, miksi me nyt olemme tässä jamassa. Ja kaikki sisällölliset argumentit, en ne voin tukea ja ne kyllä varmasti rauhoittavat meitä. Jos me saamme kunnianhimoisemman ehdotuksen uudelta komissiolta, niin kyllä se onnistuu vain parlamentin kanssa, koska kukaan ei pysty selittämään minulle, että tämän eh, entinen eh, komissio on tehnyt neljä vuotta eh, työtä tämän asian parissa, 20-30 tutkimusta tilannut, joita varapuheenjohtajat eivät ilmeisesti ole lukeneet. Ja sitten se sisältö pitäisi muuttaa vuoden sisällä paremmaksi, en tämä ole uskottavaa. Ja minä kyllä hyvät käytöstapani jätän nyt narikkaan ja sanon täällä mielipiteeni. Emmehän ole täällä mitään sivustakatsoja, vaan vapaasti valittuja edustajia, joiden pitää tehdä työnsä. Ja siksi puheenjohtaja, minä todella pyydän, että jatkamme tämän asian käsittelyä, koska tämä asiakirja on täällä parlamentissa. Ja onko komissiolla edes oikeusperustaa vetää se pois täältä parlamentista? Minä en ole juristi onneksi, mutta sitten minä kyllä kovasti haluaisin nähdä, miten komissaari meille selittää, että miten tuo asiakirja taas viedään pois parlamentista, kun se on kerran tänne tuotu. Me jatkamme sen parissa työskentelyä ja me autamme teitä siinä, että siitä tulee vielä parempi kuin mitä se nyt jo on. Tietenkin siinä on vähän vaikeuksia. Se, että kierrätystavoitteet eivät voi olla samanlaisia Romaniassa ja Itävallassa. Pyydän nyt anteeksi tämän vertauksen, mutta kyllä siellä eroja on, ei sitä kukaan kiistä. Mutta minä en nyt halua enää eroja Saksan ja Italian ja Saksan ja Ranskan välillä ne ovat olleet ihan riittävän kauan täällä unionissa, niiden pitäisi kyllä nyt vähän yrittää mm, paremmin, eivätkä he halua. Ja koska heitä ei huvita, niin siksi tämä nyt muuttuu. Meidän kyllä on sanottava asiat suoraan, ja jos nyt jotain olen unohtanut, niin sanon vielä, että ilmapiiri on muuttunut. komission uuden valintamenettelyn jälkeen. Siellä oli ihmisiä, ehdokkaita käytössä ja siellä on vahvoja voimia Euroopassa. Ne eivät ole mitään sosiaalityöntekijöitä siellä. Ne ovat, he ovat käyttäneet vaikutusvaltaansa ja sitten on syntynyt listoja. Tuota ja tuota ja tuota me emme halua. Siksi päätöstä ei tehdä täällä, ensikään täällä Envivaliokunnassa, vaan jossain ihan muualla. Ja siksi äh, varapuheenjohtaja Ravellan on tultava tänne vähän kertomaan meille selittämään meille. Ja sitten minä otan vähän rauhoittavia, etten ole niin epäystävällinen. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Grazie Karl-Heinz. Kiitoksia Karl-Heinz. Herra Demasmaker. Dank u Kiitos puheenjohtaja. Puhun hollantia. Herra Falkenberg. SRN varjoesittelijänä toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi valiokuntaan. Paljon kiitoksia tästä hieman kryptisestä arvoituksellisesta lausunnostanne. Mutta kuten sanottu, nyt varmaan pidätte vielä kortit aika hyvin kädessä, ettekä ole lyöneet niitä kovinkaan paljon pöydälle. Mutta jatkaisin siitä, mitä, mihin Florence jätti. Falkenberg Minut valittiin tänne Flanderista. Ja me olemme ihan liigan kärjessä, liigataulukossa kärjessä kiertoksen suhteen. Me olimme vihreän talouden pioneereja. Om echt vooruitgang te boeken in het bereiken van heel belangrijk... Ja voimme käyttää tietotaitoamme auttaaksemme kaikkia kohtaamaan vastuun. Ja se olisi pienintäkään epäilystä parlamentin vahvoista kannoista, niin tätä sinne haihtuvat tänään, jos mitään selityksiä enää tarvitaan, koska äänestystarkistuksista pääsi parlamentin kannan rautalangasta. Parlamentti on kiertotalouden takana kiertelemättä. Ja jälleen jatkaa siitä, mihin herra Florence lopetti. Me haluamme pitää paketin pöydällä ja argumentit poisvetämiseksi ovat paljon lutuisempia, ne eivät ole mitenkään suoraviivaisempia. Mitä minä tämän nyt sanoisin? Saammeko me komissiolta suoravi, äh, kunnianhimoisemman paketin? Jos niin, kertokaa. Vai lasketaanko rimaa äh, jäsenvaltioiden lähtötason mukaan? Kuulen erilaisia ääniä ja tilanne on hämmentävä. Minä odotan uutta pakettia, erilaista kuin nykypakettia, kunnianhimoisempaa, mutta epäilenpä, onko tämä komission aikataululla mahdollista, koska se pitäisi hyväksyä tämän vuoden lopussa. Minä en tiedä ollenkaan, mikä on tilanne tällä hetkellä. Me varmasti haluamme jatkaa työtä ehdotusten pohjalta – Totta kai ehdotuksia voidaan parantaa. Olemme valmiita parantamaan. Olemme valmiita käyttämään ulkopuolista asiantuntemusta, mutta olemme täysin valmiita jatkamaan työtä 4. maaliskuuta. Olemme yhteistyökykyisiä, mutta me ollaan Flanderissa, Antwerpenissä ja muualla hyviä käytänteitä. Me tiedämme kaikenlaista kiertotaloudesta tiedämme, että voimme olla kunnianhimoisia ja että paketissa on lisäarvoa. Ja se voi tuoda hyötyä ympäristölle, taloudelle. Siksi komissaari ja hänen henkilökuntansa ovat tervetulleita. Ilmaisisin sen, että olen samaa mieltä Karl Hartz Falarisen kanssa vielä kerran. On todella sääli, ettei komission jäsen katsonut arvoisekseen tulla paikan päälle selittämään kantoja. Kiitos, Rova Konechna. pane eh, Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin puhua kollegani puolesta. En ole tässä varjoesittelijänä. Hän esittää pahoittelunsa, että ei voi olla paikalla ja pyysi minua puhumaan ryhmämme puolesta. Me olemme yhteisenä rintamana ryhmässämme tässä asiassa. Emme voi ollenkaan ymmärtää tätä ratkaisua. Emme voi ymmärtää myöskään sen valossa, mitä täällä kuultiin, kun komission edustaja totesi, että komissio haluaa laatia kunnianhimoisemman ehdotuksen tämän vuoden loppuun mennessä. Meille se tarkoittaa sitä, että tavallaan tavoitetasoa lasketaan. Kyllä me tiedetään jo, mikä tavoitetaso nyt on, että kerro totuutta, vaikka väitettä jotain Ne Komissio nyt on, mikä on, ja komission käyttäytyminen osoittaa, että tämä merkitsee sitä, että tavoitetasoa lasketaan. Niinpä pakettia aikanaan ehdotettiin seitsemännessä ympäristön puiteohjelmassa, eli onhan se sitovakin. Ei tässä mitenkään pakoteta komissiota mihinkään, vaan sitoudumme tähän seitsemännessä puiteohjelmassa. Se on velvoituksen, velvollisuutemme parlamentissa. En siis ymmärrä, miksi komissio on omaksunut toisenlaista lähestymistä, vaan parlamentti tukee kokonaisuutta neuvosto tukee ja kansalaisetkin, koska he ovat kiinnostuneita jätehuollosta. Eli aika laaja yksituumaisuus on saatu aikaan, joka nyt sivutetaan kokonaan. Toistan nyt vielä GUE NGL-ryhmän puolesta, että jos paketti pakettiehdotuksineen perutaan, niin se ei ole oikea tapa muuttaa ehdotuksia tai tehdä uusi ehdotus. Se merkitsee sitä, että herra Potosnikin työ menee hukkaan. Siitä käytiin valtavasti keskustelua asiantuntijoiden ja laajemminkin kanssa, myös tutkijoiden kanssa. Nyt komissio on esittelemässä jotain, josta me voi olla samaa mieltä. Eli meillä on jo hyvä perusta. Komission pitäisi nyt tajuta, että se voisi tehdä tällaisen myönnytyksen, jos ei tee, niin se ei olisi kovin uskottavaa. Ajatellen parlamenttia ja laajemminkin yhteiskuntaa ja kansalaisia, jotka tukevat erotusta. Laaja yksimielisyys tästä on olemassa. Pitäisi tietenkin ymmärtää, että tämä on arkaluontoinen paikka, eikä pitäisi sivuttaa meitä. Kiitoksia. Sitten herra Herbrandi. Thank you, Mr. Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että olen vähän myöhässä. Juna oli myöhässä. Puheenjohtaja, minä olen yhä ymmälläni komission toimista jätepaketin suhteen ja kiertotalouden ajatuksen suhteen alusta pitäen tässä keskustelussa, kun ensimmäiset parlamentit saapuvat parlamenttiin, että paketti saatettaisiin vetää pois. Silmänpistävää oli perustuleiden puuttuminen ja komission selvä haluttomuus selittää, miksi he olivat tekemässä sitä, mitä olivat tekemässä. Ja vilpittömästi. Vieläkään en ole kuullut mitään rationaliteettia. En yhtään pätevää argumenttia nykyjätepaketin vetämiseksi. Komission jäsen Timmermans oli liberaaliryhmässä yrittäen selittää tätä. Tänään ei ollut yhtään pätevää argumenttia. Hän puhui kiertotaloudesta, ja tämä paketti käsittelevä ympyrän toista puolesta ja sitten puhui uudelleen käytöstä, joka ei kuulunut siihen tästä hiilikomponenteista, jota piti käsitellä. Kukaan, joka jotain aiheesta tietää, ei tajunnut mitään, mitä hän sanoi. Eikä kukaan muukaan huoneessa. Tämä on pääongelmani. Järkeä ei ole. Näyttää sillä, että komissio haluaa poliittista syystä näyttää maailmalle, että he ovat valmiita hyökkäämään yhteisen olemassa olevaa lainsäädäntöä vastaan, eivät halua laajentaa sitä ja laittavat tämän kumottavan lainsäädännön listalle, mitä Timmermans ei viime viikolla sanonut poliittisessa ryhmässä. Mutta mitä minä nyt kuulen argumenttina, että tämä ei ole taloudellisesti, keskittyy talouteen. Mutta jos ehdotusta tarkastelee, se aloittaa taloudesta – se puhuu 600 miljardin säästöistä joka vuosi Euroopan teollisuudelle. Ei EUsta löydy yhtään aluetta, jossa noin paljon voidaan säästää rahaa teollisuudelle. Joten taloudellisen järke, rationaalitaiton puute ei ole syy. Tämä on tai tämän pitäisi olla yksi Junckerin uuden ohjelman kulmakivestä elvyttää Euroopan talous. Joten olen äimänä. Nyt näemme, että tärväämme paljon aikaa, ainakin vuoden uskon, että kaksikin vuotta. Heinäkuussa ehdotus tehtiin parlamentissa. Emme voi odottaa ottaa ehdotusta ennen kuin vuoden lopulla. Tämä viivästyttää asioita vakavasti kahdella vuodella. Eikä sinä ole kaikki. Eniten nyt pelkää, mutta kun komission palveluiden välinen työryhmä työstä on tähdetosta. Hän nopeasti toteavat, että on vaikea tehdä mitään uutta, mikä olisi, ja tämä on vaikea erottaa nykyehdotuksesta. Me tulemme näkemään, että komissio epätoivoisesti etsii asioita uuteen ehdotukseen laitettavaksi, jotka ovat erilaisia nykyehdotuksista. Eikä se aina tarkoita, parempaa laatua. Jälleen kerran vetoaisin voimakkaasti komissioon, että se miettisi strategiansa uudelleen. Että he eivät sitten koe isoja tapioita, kun he tekevät ehdotuksen uudestaan pikkuisin muutoksiin. Luulen, että Euroopan suuri yleisövoittaja on talous on, on voittaja, sen puolesta me työskentelemme. Grazie. Kiitos. Sitten herra Skrilec. Eh, zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dobar dan gospodine Falkenberg. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää huomenta päivää herra Falkenberg. Olen kovasti pahoillani, kun huomaan, että paketti peruttaisiin kokonaan ja vedettäisiin pois lainsäädäntömenettelystä. Siinä on katan aikaa. Kun ajatellaan, mitä tässä on tehty pari vuoden aikana, uurastettu ympäristön pääosastolla ja myös komission jäsen Potocnikin voimien, kun siinä kuitenkin käsiteltiin pakettia kokonaisuutena. Haluaisin teidän kiinnittämään huomiota siihen, että nykyinen komissio osoittaa oikeastaan tällä tavalla, että ympäristö on ikään kuin musta lammas koko komission ohjelmassa. Jätehuolto nimittäin ei liity pelkästään talouteen, se liittyy myös ympäristön suojeluun. Minua huolestuttaa tässä se, että nyt olisi niin, että komission mielestä tämä on ehkä liian kunnianhimoinen, vaikka sanovat, että haluavat tehdä vielä kunnianhimoisemman ehdotuksen, vaikka tietävät, että jäsenvaltiot ovat esittäneet huomioita ja vastalauseitakin siksi, että tämäkin ehdotus on liian kunnianhimoinen, kun ajatellaan kaatopaikkoista luopumisesta. että vielä pitäisi olla kunnianhimoisempi paketti tulossa, jotta voitaisiin ympyrä saada sulkeutumaan kiertotaloudessa. Se on vähän vastoin sitä, mitä herra Juncker kampansa aikana puhui. Hän piti tätä jotenkin kielteisenä tai rasitteena koko järjestelmälle. Lopuksi toteaisin vielä sen verran, ehkä myös jossain määrin röyhkeästi, että se tosiaan, että komissio haluaa vetää paketin pois kokonaan menettelystä, niin ei se ole kauhean myönteinen merkki. Moni maa nimittäin pelkää, että he eivät pääse tavoitteisiin kaatopaikoista luovuttaessa. Tämä on sellainen viesti, että he saavat lisäaikaa. Grazie, adesso la collega... Sitten kollega Eevi. Grazie. Niin, kiitoksia oikein paljon. Minäkin yhdyn kommentteihin, joita kollegat ovat jo ilmeisseet. Tämä varmasti tämä päätös vetää paketti pois ei ole mikään hyvä alkuviesti uudelta komissiolta. Ja yhdyn myös kollegoihin siinä, että komission jäsen Vellan pitäisi olla täällä antamassa meille vastauksia. Ei vain ottaen huomioon ne kustannukset, joita on syntynyt kaikista tutkimuksista, vaikutusten arvioinnista ja muusta. Ne on kaikki tehty julkisiin määrärahoin, joten kyllä meidän sekin on otettava huomioon. Haluaisin myös korostaa sitä, että uudessa ehdotuksessa ei voida antaa enemmän tilaa joillekin asioille, esimerkiksi jätteiden e, hinnoittelu. Sitten on se, jotta voitaisiin huomioida se, että se, joka saastuttaa, maksaa. Ja myöskin, myöskin organisten jätteiden pakollinen kierrätys. Ja sitten haluaisin vielä erään asian sanoa liittyen tähän polttolaitoksiin, jätteiden polttoon, joka on oikeastaan tällainen jätteiden tuhoamismenetelmä, joka ei jätteitä tulevaisuudessa tule vähentämään. Pitäisi sitä uudelleen pohtia myöskin pohtia sitä, että e, jätteitä syntyy aina lisää. E, näin meidän yhteiskunnassamme käy. E, jätteet lisääntyvät uskomattomissa määrin, joita sitten tuhotaan erityisesti jätteiden polttolaitoksissa. Tämäkin on eräs asia, joka pitäisi ottaa huomioon. Kiitoksia. Kiitos. Näin käytiin läpi koordinaat, varjoesittelijät ja sitten muut puhujat pyytäisin puhumaan lyhyesti. Matias. Ja, gerne. Niin, puhun, puhun mielelläni lyhyesti. Herra Juncker sanoi, että me saamme poliittisen komission, ja sen me saimmekin. Monethan sitä kannattivat. Ja nyt tänä päivänä sitten ö, valitetaan siitä, että herra Vella ei ole täällä. Pari muutakin olisi voinut kutsua. Catherine Day, herra Selmayer, herra Timmermans. Ja se kaikkien pitänyt istua täällä salissa, koska tämä oli poliittinen päätös, että rikotaan tämä asia. Ensinnäkin kuullaan, kuunnellaan lobbareiden painostusta, Business Europe ja muut, jotka ovat varmasti täällä salissa. Tervetuloa tänne, kuunnelkaa tarkkaan. Tämä on todella vaarallista, että ehdotusta näin kohdellaan. Mitä ongelmia meillä sitten Euroopassa on, ettei investoida, ettei politiikkaan enää luoteta? Ja nämä toimenpiteet, tämä paketti, että esitetään, että se vedetään pois, koska me emme oikein vielä tarkkaan tiedä, mitä tälle paketille tapahtuu, ilmanlaatupaketille. Se johtaa siihen, että investointeja ei tehdä, ollaan varovaisia niiden suhteen. Sitä me emme tänä päivänä tarvitse. Täällä sanottiin hollantilainen sananlasku ja minä tulen Pohjois-Saksasta Eh, jossa sanotaan, että saa, tällä, saa eh, takapuolelleen läimäytyksen. Ja tämä eh, ei ole vain verbaalinen läimätys, vaan me olemme todellakin vihaisia siitä, miten tämä on mennyt. Ja ihan asiallisista syistä ja myöskin mitä tulee investoijien luottamukseen, tämä on todella mm, isku meitä kohtaan. Tämä ei nyt kohdistu Falkenberiin, mutta hän voisi viedä tämän asian ajatuksen eteenpäin siitä, että me olemme erittäin vihaisia. Ja toivoisin, että jotkut komissiossa oppisivat tästä vähän paremmin poliittiset päätöksentekijät komissiossa, koska sitten ehkä seuraavan neljän vuoden aikana pystymme hyvää lainsäädäntöä tekemään, mutta tämä on nyt hankalaa Eh, hidasta, eh, harmillista eikä hyvää. Eh, meillä ei nyt todellakaan ole aikaa keskustella siitä, eivätkö ehdotukset ole riittävän hyviä. Eivät ehdotukset koskaan ole kypsiä, mutta sitä varten me olemme täällä ja neuvoston täällä, että näitä parannetaan, näitä ehdotuksia. Ehkä voidaan järjestää kaksi käsittelyä sen sijaan, että kaikki pitää viedä läpi ensimmäisessä käsittelyssä, mutta sitä varten on parlamentti ja neuvosto, ja siksi minä nyt pyydän, älkää puuttuko tähän pakettiin. Ja se argumentti, että tästä äh, tulee sitten parempi, minä kyllä nauran itseni kuoliaksi. Huonompaa argumenttia voi voi, olisi voitu äh, esittää. Nyt sitten ulkoministerinkin pitäisi sitä käsitellä. Ukraina ja Palestina ja kaiken muun välillä keskustellaan vielä jätepaketista. No, äh, nyt pitää kyllä myöntää virheet, ne jotka ovat joutuneet äh, tähän hankalaan tilanteeseen tai meidät tähän hankalaan tilanteeseen mm, jouduttaneet, niin eivät he ole kaikki komissiossa. Nyt pitää ryhtyä toimiin. Kiitoksia. Grazie, Mattias. Kiitos Mattias. Sitten kollega Auken, mutta pyydä puhumaan lyhyesti, muuten joudutaan vaikeuksiin kuulemisen kanssa. Yeah, thank you very much. Uh, just... Paljon. Kysypä herra Falkenbergiltä. Ketä te haluatte nyt huijata? Sinä tiedät, että Potocnik on taistellut tämän puolesta vuosia. Ja nyt sinä tulet tänne ja sanot, haluatte olla kunnianhimoisempia. Tämä komissio on laskenut ympäristön prioriteettiasemaa. Ei tällaista ole mitään kunnianhimoa lisäävää tekevä. Voisi mainita ekosuunnitelma. Te tiedätte, että Juncker kampanjoi ekosuunnitteludirektiiviä vastaan vaalikampanjassa. Hän kampanjoi sitä vastaan. Pyydä. Etkö voisi olla vähän selkeämpi? Jos me jatkamme tätä peliä, mitä sitä ei tule? Höpläytämme vain itseämme. Tämä tiedä, että jäsenvaltiot ovat kritikoineet parlamenttia siitä, että se on kunnianhimoinen. Ja sitten me kuulemme, että komissio kertoo, että haluat olla kom- kunnianhimoisempia. Mutta ei mitään selitystä, miten lokattamme ekosuunnittelua. Ja silloin teidän täytyy olla komission puheenjohtaja, joka on käännynäinen, jolla on ihan uusia ideoita. Yksi asia voisi auttaa. taskalainen sanon, että äh, äh, englanniksi on äh, kasvojen menettäminen arvokas taito saattaa joskus pelastaa ihmiskunnan. Sanokaa se hänelle. Grazie adesso. Kiitos. Varapuheenjohtaja Pots. A, eh, děkuji, pane předsedo. To bude skutečně krátké. Já, já jsem zna... Kiitos puheenjohtaja. Minä aion puhua todella lyhykäisesti. Minut tunnetaan siitä, että suhtaudun myönteisesti komission suuntaan ja yritetään pitää kiinni tästä myös. Herra Falkenberg, tämä tietää varsin hyvin, mutta nyt kärsivällisyys on koetuksella minullakin. Kaikki, mitä täällä nyt on tänään todettu, on komissiolle tuttua tavaraa. Me tiedämme, mitkä komission perustelut ovat olleet. Jos komission poliittinen johto haluaa alistua niiden painostukselle, jotka eivät ole investoineet ja innovoineet, jos pelkäävät muutamaa keltaista korttia kansallisista parlamenteista, jotka nyt sitä uhkaavat, niin sanokaa se sitten julki, jos komission analyytikot, joita riittää siellä, eivät täysistunut äänestystuloksesta pysty näkemään, että parlamentti todella haluaa pitää kiinni jätepaketista, niin olen pahoillani, niin Minulla on vahvat epäilyt sen osalta, pystyykö komissio sen kunnianhimoisempaa pakettia tarjoamaan. Jos se kerran tajua, että parlamentti haluaa nyt tätä työstää. Edellinen puhuja, jos sen toi hyvin esillä, ei ruveta nyt enää pettämään itseämme. Tulkoon komission sen tänne. Vai pelkääkö hän sitten teollisuuden painostusta ja pahoja kavereita? Sanokoon se sitten, ja sanokoon, että pelkkä kansallisia parlamentteja, mutta lopetetaan tämä hyv- ikävä ja nolo nokittelu parlamentin ja komission kesken. No, madame. Äh, sitten Rova Dornano. Merci, monsieur. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja. Ehdotettu direktiivi liittyy aiheeseen, joka on minusta kovin tärkeä, koska se liittyy meidän kykyymme hyödyntää mahdollisimman hyvin äh, luonnon resursseja, joka takaa aidon kestävän kestyksen, mutta ketään ei hämmästytä, että kierrätys on kustannus, teknologinen kustannus. Ja siksi koko joukko jäsenmaita ja kuntia ja yrityksiä keräävät maksuja yrityksiltä koska meidän täytyy organisoida kiertostalous ja norm, ne normit, joita yritysten ja yhteiskuntaiden tuotteen täytyy noudattaa, niillä on budjettivaikutuksia. Niillä on kullitus ja säilytysvaatimuksia, jotka vaativat uusia kustannuksia. Tällaisen talouden luominen vaatii perustavaa organisointia. Meidän täytyy pitää komissiolta laajaa arviointia. Tiedän, että arviointia on ollut, mutta tämä ei riitä laaja kustannus- ja taloudellisten seurauksien arviointi kiertotaloudesta, jotta yhteisö olisi tässä, ja myöskin takia, että yhteisö olisi tehokas valvonnassa. Erot unionissa vaarantavat tästä projektia. Minun mielestä jäsenvaltiot paremmin kykenevät tehokkaammin uudelleen organisoimaan asioita kiertotalouden. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Peterle. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta jätteet ovat yksi kysymyksestä yhteistä kysymyksestä, jota täytyy käsitellä. Ja sitä varten meidän täytyy käsitellä asioita rehellisesti. Jätteet teistä ei pidä tulla poliittista jätettä. Me haluamme sitovan päätöksen selkeät tavoitteet, milloin nämä saavutetaan. Meidän ei pidä korjata käsitteellistä ja epäjatkuvuutta. Me emme voi äänestää kiertotaloudesta yhdessä kokouksessa ja sitten tehdä jotain ihan toisenlaista jossain toisessa kokouksessa. Edellisen komission työ luonnonvarojen suhteen oli hyvää, erityisesti jätehuollon alueella. Ja meidän pitää olla tietoisia sitä, että aihe on monimutkainen. Ne sektorin lähestymistapa ei jahdita pitkälle. Se on kattava, kattava lähestymistapa, joka ottaa eri näkökannat huomioon on tärkeää. Netepolitiikamme on voimakkaasti kytköksissä perustavoitteeseen, joka meillä on komission kanssa yhteinen kilpailukykyinen talous. Ja haluaisin lisää hyviä vastauksia täällä. Thank you very much. And now... Kiitoksia. Sitten viimeisenä herra Flanagan. Uh, thank you very much. Um, uh- Paljon kiitoksia. Täällä on paljon tulkkeja paikalla. Jokaisen välikössä on paljon tulkeja. Mutta yksi kieli ei tule käännetty ja se on roskapuhe. Me tarvitsemme tulki joka kerta, joka kerta, kun joku komission jäsen tulee. Jonkun pitäisi tulkata se ihmisten kielelle, ja minä väteen sen. Se on yksinkertaista. Tämä unioni on ainoastaan isojen yritysten asialla, ei pienten ihmisten. Se kysymys on voiton tavoittelusta, ei ympäristöstä. Ja minkälaista roskapuhetta tuolla ihminen puhuukaan, minun tulkkini minun päässäni sanoo, että minä en luota sinua, en luota komissioon. Ja, ja että hittoakaan ympäristöstä. Ja siitä sitä Junckerin komissio on katastrofi. Ja siksi hänen täytyy mennä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt komissio vähän vastauksia, joita tässä halajamme. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin tarkkaan kaikkia puheenvuoroja suurelta osin. Niissä toistuivat ne kannat, jotka olivat esillä muissakin keskusteluissa, varsinkin täysistunnossa Strasburgissa. Monin tavoin olen tyytyväinen tästä laajasta tuesta komission ehdotukselle. Tämmöistä intoa en ole ikki maailmassa elämäni aikana nähnyt komission virkamiehenä. Olen tullut tänne monen ehdotuksen kanssa, mutta tämä on kyllä se ehdotus, jonka komissio kyllä haluaa vetää pois peruutta, koro, muuttaakseen sitä, mutta nyt se on saanut näillä ajatukia täällä ja neuvostossakin. Mutta neuvostossa ei vielä tiedetty, että tämä ehkä perutaan. Ensimmäisessä ympäristöministerineuvostossa Kuulimme paljon kysymyksiä ja kritiikkiäkin, että ei tätä pystytä toteuttamaan. Se on tavoitetasolta liian korkea, monimutkainen, virkavaltainen ja niin päin pois ja niin edelleen. Samantyyppisiä reaktioita olen saanut monissa muissa keskusteluissa, myös parlamentissa – ja mitä olen keskustellut myös yksittäisten henkilöiden ja edunvalvojen kanssa. Sinällään ihan kiva kuulla, että ehdotus on nyt mennyt paremmin perille ja näin saanut paljon tukea taakseen. Tunnustan, että olen ollut itse ihan mukana myös ehdotusta työstä. Mutta en minä nyt tänne tulisi ikimaailmassa väittämään, että se olisi täydellinen erotus, etteikö sitä vielä voitaisi kohentaa. Jotain täällä tulikin jo esille tästä. Ehkä meidän pitää saada aikaan jotain sellaista, jotta investoivat tahdot luottavaisin mielin – Haluamme, että siinä huomioidaan myös ympäristö, viittasin resurssit, tehokkuus, analyysit, jotka paljon ovat tämän ehdotuksen taustalla. Mutta ehdotuksessa on myös omat taloudelliset mahdollisuutensa ja vaikutuksensa. Sen täytyy onnistua parhaalla mahdollisella tavalla. Paljon kuulin viittauksia siihen, että meidän ei pitäisi käyttää näin paljon kaatopaikkoja jätteiden sijoituspaikkana, vaan pitäisi hyödyntää tuotteissa, välttää jätteitä, paremminkin korjata niitä kuin heittää pois tuotteita, kuten edelleen paljon tapahtuu. Viittasin myös, viit, viittaukset tuli myös jäsenvaltioiden kirjavan tilanteeseen. Ja se tuli esille myös, kun suoraan kuultiin jäsenvaltioiden edustajia. Edelleen pitää paikkansa, että on iso joukko jäsenvaltioita, joissa yhdyskuntajätteistä 90 prosenttia menee kaatopaikoille. No on Flanderia ja joitakin muitakin alueita, jotka ovat hyvin nopeastikin osoittaneet, että suuntaa voi muuttaa. Eli on keinoja muuttaa lineaarinen talous kiertotaloudeksi myös jätehuollossa. Olen kuunnellut yrityksen edustajia. Tietävät kyllä hekin, kuinka paljon tutkimusta, kehitystä ja innovointia panostetaan siihen, että voitaisiin kierrättää PVC tai muuta muovia. Meillä on aika paljon korkeita kierrätysasteitakin monissa materiaaleissa. Mutta on myös valtava osa taloutta, jossa tämä ei pidä paikkansa. Ja siihen pitää puuttua. Ja pitäisi ymmärtää, miksi joissakin osin unionia on onnistuttu pääsemään eroon kaatopaikoista – niin että ainoastaan pari prosenttia menee kaatopaikoille yhdyskuntajätteestä, mutta sitten muualla menee yli 95 prosenttia kaatopaikoille. Me olemme tätä käsitelleet. Pitää paikkansa, että on selvityksiä ja tutkimuksia, on vaikutusten arviointejakin erotutuksessa. Eikä mikään tästä mene hukkaan. Kaikki se analyyttinen työ, jota on tehty nykyisen ehdotuksen taustaksi, se jää voimaan – mutta ehkä on jotain, jonka voisimme ymmärtää vielä paremmin. Koko käsittelyn ajan olen puhunut sen puolesta, että meillä on jäsenvaltiossa lainsäädäntö vaatimuksia 2015 niin, että on selvästi jätteissä lajittelua muovia, paperia varten, metalleja varten ja lasia varten. Meillä on selkeä käsitys myös biojätteestä, jota ei pitäisi viedä kaatopaikalle käsittelemättömänä. Mutta kuitenkin näin edelleen on tilanne. Yritämme jotenkin paremmin tajuta, minkälaisia lajittelujärjestelmiä on jäsenvaltiossa, koska 2015 tulee oikeudellisia velvoitteita. Onko järkevää, että 2015 on erilliset pisteet ja sitten vielä on kaatupaikkojakin näille lajitelluille materiaaleille ties kuinka kauas. Kyllä tässä on ehdotuksia, jotta voitaisiin muuttaa kunnianhimoisemmiksi. Olisi hyödyllistä, että meidän keskustelussamme hyväksyisimme sen, että etsimme parempaa ratkaisua. Minä voin vain vedota sen puolesta, että varapuheenjohtaja Timmermansin ajatuksesta otettaisiin vaari, että tämä olisi kattavampi ja kunnianhimoisempi ehdotuksena, että ottaisitte sen vakavasti vaarin. Arvioitte sitä sitten sen mukaan, mitä tulee ehdotuksena, ei sen perusteella, mitä vielä ei ole ehdotettu. pyrimme jotain siihen lisäämään ja minä kyllä voin vakuuttaa, että teemme rakentavassa hengessä työtä, että saadaan aikaan ympäristö, jossa jätepolitiikkakin auttaa talouskasvua, luoden työpaikkoja. Tiedämme, että potentiaalia löytyy, täytyy löytää vain parhaat keinot nopeasti muuttaa tämä potentiaali todellisuudeksi. Olen kuunnellut tarkkaan niitäkin, jotka sanovat, että aika rientää. Ymmärrän senkin nykyisessä taloustilanteessa. Mutta ei pidä unohtaa sitäkään, että meillä on jo voimassa oleva lainsäädäntö kaikissa asioissa. Tavoitteitakin on. 2020 näkymää ajatellen. Enemmistö jäsenvaltioista ei ole vielä siinä vaiheessa, että pääsisivät 2020 tavoitteisiin. Uuden ehdotuksen myötä pidennetään tätä 2030 asti kunnianhimoisemmin tavoitteen. Ei tämä nyt työn yli onnistu. Eli kyllä tässä voisi ottaa vähän aika lisää. Toistan vain sen, että komissio sen jälkeen kun on kuunnellut parlamentin reaktioita ja jäsenvaltioita, on sitoutunut siihen, että asiaan palataan tämän vuoden aikana. Mikä on tavoitetaso, kuinka paljon korkeampi, millä aloilla. Vähän olen antanut osviittaa siitä, missä ehkä lisäehdotuksia on tulossa. Siinä, miten tuotamme tuotteita, jotta voimme paremmin kierrätysponnisteluja tukea sen enempää en oikein voi paljastaa, mitä teemme. Paitsi, että eritellään, ymmärretään eroja jäsenvaltiossa ja sitten tehdään lainsäädäntöehdotuksia, jotka ovat myös toteutettavissa 28 jäsenvaltiossa. Kiitoksia. Grazie, direttore. Kiitos pääjohtaja. Kiitos ensinnäkin siitä, että suostuitte tulemaan tähän valiokuntaan, tietäen varsin hyvin, mikä oli edellinenkin keskustelu. Se oli kuin härkä areena. Ja te ette ainakaan ollut sitten härkä taistelijan asemassa siinä. Mutta viekääpä viestiä komission jäsenelle ja varapuheenjohtajalle, että me olemme täällä odottamassa ja odotamme yksityiskohtaisia selvityksiä ja perusteluita valinnan taakse. Kiitos. Ehkä voimme mennä tästä Seuraavaan kohtaan esityslistalla kuuleminen. Ohjelmakin on jo valmis. Tässä antaisin välittömästi puheenvuoron esittelijälle. Me olemme tässä sitä paitsi myöhässä. Jos joku täältä nyt haluaa lähteä, niin tehkö sen hiljaa, niin että voidaan kuulemiseen mennä, koska olemme jo aika lailla myöhässä. Edustaja Bonafé. Kiitoksia puheenjohtaja, koska olemme myöhässä ja koska meillä on tärkeitä vieraita täällä luonamme, puhun ihan lyhyesti, kun esittelen tämän kuulemisen. Ensinnäkin monet teistä nyt kysymät itseltään, miksi me olemme järjestää kuulemisen huolimatta näistä ongelmista, jotka on syntynyt. No, tässä on kyse johdonmukaisuudesta ja uskottavuudesta. Mm, meille on korrektia mennä eteenpäin, eteenpäin niin kauan kuin ehdotus on pöydällä. Ja toivomme, että näin tulee olemaan. Me olemme halunneet järjestää tämän kuulemisen kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa äh, olemme ajatelleet äh, tällaista yleisempää esitystä kiertotalousta ja mm, toisessa kuulemme tärkeimpiä sidosryhmiä. Voimme yhdessä keskustella äh, kritiikistä, jota ehdotuksessa on. Koskapa nyt tämä, miksipä tämä ensimmäinen osa kiertotaloudesta? No, jätedirektiivi on tärkeä osa tätä kiertotalouspakettia ja tässä halutaan siirtyä tällaista lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen ja tehokkaasti hyödyntää olemassa olevia resursseja. Siksipä meillä on korkeammat kierrätystavoitteet, uudelleenkäyttötavoitteet. Kaikki tämä liittyy jätteisiin. Jätteitä ei pidetä enää ehkä enää jätteinä, vaan resurssina arvona. Joten tällainen paradigman muutos verrattuna siihen, mitä tähän asti on ollut. Sitten toinen osa, sinne päätimme panna keskustelemaan keskenään suurimmat sidosryhmät. Näinä kuukausina olen tavannut useita sidosryhmiä ja olen ryhtynyt ymmärtämään, mitä vaikeuksiakin tässä ehdotuksessa on varmasti tämä laskentamenetelmä, joka on yksi näistä lisäarvoista, joista puhumme, yhtenäinen laskentamenetelmä, mutta se tuo mukanaan myös ongelmia. Pitäisi ehkä selvittää, missä vaiheessa laskemme kierrätyksen, sitten yhdyskuntajätteen määritelmä, joka on asia, jota on pohdittava. Sitten myöskin tuottajavastuu ja laajennettu tuottajavastuu. Näissä tapaamissa olen kuitenkin huomannut, että tämä on tärkeä mahdollisuus kuulla vierailijoidemme puheenvuorot ja nyt toivotan heidät vain tervetulleeksi ja annan teille puheenvuoron. Kiitoksia kovasti. Me aloitamme pääalustuksella Pitäen kiinni kuudesta minuutista. Jos Blériot, toimitusjohtaja Ellen MacArthur säätiöstä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, I'll keep it brief then. Kiitoksia ihan lyhykäisesti. Muutama sana säätiöstämme. Se on voittoa tuottamaton yhdistyneessä kuningaskunnassa perustettu neljä vuotta sitten Tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kiertotalouteen, korostaa mitä mahdollisuuksia on taloudessa, koulutuksessa, elinkeinoelämässä ja talousanalyysiä tehtävässä. Päästäisiin lineaarisesta käytö ja heitä kulttuurista arvoa luovaan mekanismiin. Eli tässä voitaisiin kysyä, miksi nyt? No totta kai, tässä on useita tekijöitä taustalla, jotta tämä on mahdollista ja tarpeen. Paineita on tietenkin voimavaroissa, ympäristössä, ekojärjestelmissä ja niin päin pois. Investointi ja rahoitusyhteisökin haluaa jotenkin kestävämpiä, pitkäaikaisempia mahdollisuuksia, vakaampaa pohjaa. Tehän tiedätte, että tässä täytyy jotenkin rahoittaa kaikkea ajatellen talouskasvua ja, työpaikkoja. Me haluamme myös uuden tyyppistä kuluttajaa, joka miettii enemmänkin saatavuutta eikä pelkästään omais, omistamista. Palvelut ja tuotteiden saatavuus sinällään on hyvä tapa avata mahdollisuuksia niin, että voidaan yhdistää varoja ja käyttää niitä kierrättäen. Ja jotta tätä voidaan toteuttaa, tarvitaan informaatioteknologiaa, että voidaan selvittää, missä kaikkea löytyy, mistä ne on valmistettu. Ja niin, myös elinkaaren alkupäin erittäin tärkeää. Jos katsotaan tätä noin graafisemmin, niin on aika hankala kuvat myönnän, mutta kuten täällä jo todettiin aiemmin, kyse on kurssimuutoksesta. Siinä on monia toimijoita ja jos ajatellaan biologiset materiaalit ensin ja sitten oikealla tekniikka, metallit, niin me korostamme sitä, missä mahdollisuuksia on. Aivan selvää on, analyysimme pohjalta, että suurimmat taloudelliset mahdollisuudet materiaalin ja energiasäästössä ovat keskiosassa kuviota. Uudelleen käyttö, uuden valmistaminen, kohdentaminen, kaikki tällaiset mahdollistavat sen, että voidaan säästää työvoimaa ja materiaaleja tuotteissa, joita käytämme. Yksi esimerkki pikaisesti, jos verrataan esimerkiksi auton moottoriosiota, jos on tehty romusta tai jos joku on kokonaan uudelleen valmistettu, että saadaan palvelun taso samana, niin 75 prosenttia säästöä energiassa koituisi. Sillä on siis vaikutuksia myös hyvä vaikutus hiilidioksidipäästöihin uudelle valmistuksen myötä. Tämä osoittaa vain, että osia voidaan uudelleen käyttää, niitä voidaan uudelleen koota, erottaa ne paremmin, ettei tapahtu saastumista. Sillä on vaikutuksia liiketoimintamalleihinkin, jos tuottajat haluavat pitää kiinni tuotteistaan ja maksimoida voimavarat ja on erittäin tärkeää, että tämä mekanismi toteutuu. Ehkä liiketoimintamalleja lisättäisiin ajatella, että maksaa palvelusta tai suorituksesta tai liisaa. 2012 tuli ensimmäinen raporttimme, komission jäsen Potosnikko myös oli mukana tässä aloitteen tekijänä meidän iloksemme säätiömme Sain kutsun olla asiantuntijana resurssitehokkuusfoorumissa. Olemme olleet aika paljon mukana keskusteluissa alusta lukien kiertotalouspaketissa. Kaikki on ollut kovin mielenkiintoista meillekin. Ensimmäinen raportti korosti, no täällä on kuultukin tämä luku jo, että tuotantosektori saisi tietyissä tuotteissa keskipitkän ikäisissä jotkut laitteet pesukoneet, jossa on korkea arvo, niin tällä sektorilla säästö nettona olisi 400-600 miljoonaa dollaria vuosittain, liippuen mitä malleja käytetään. Siinä mietitään vain pieniä suunnittelun muutoksia. Ei siis mitään vallankumouksellista eikä tarvita mitään massiivisia puuttumisiakaan. Tämä osoittaa, että mahdollisuuksia on, kunhan tartutaan siihen ja luodaan olosuhteet. Politiikalla on merkittävä osansa sen nopeuttamisessa, mutta nyt täytyy ymmärtää, että jotkut yritykset ovat jo tarttuneet onkeen. Kyse on vain antaa mahdollisuuksia ja oikea merkkejä päästä eteenpäin myös investoinneissa. Olemmeko sillä tiellä sitten kiertotaloudessa vai jatkammeko lineaariseen suuntaan, jolla on omat haittansa, varsinkin jätteiden kannalta. Tässäpä kuusi minuuttini menikin. Lopuksi vielä pikaisesti yksi sananen. Toinen raportti keskittyi nopeasti muuttuviin kuluttajatuotteisiin – ja elinkaareen. Totta kai tässä on valtaista työsarkaa, jotta voidaan ravinneissa porsareet täyttää. Tässä puututtaisiin myös maaperän köyhtymiseen, haasteisiin, jotka liittyvät ravinteisiin, fosfori esimerkiksi. Siinä on paljon keinoja täyttää porsanreijät, niin että maatalouden sivutuotteet palaavat järjestelmään oikealla tavalla. Eli vastatuuleen tässä mennään. Katsotaan jätettä kuitenkin resurssina, se on tärkeä strategia. Ja katsoa, minkälaisia tuotteita ja materiaaleja tulee markkinoille, mitkä ovat strategiamme taloudessa. Näin materiaalivirrat johtavat voimavarojen maksimointiin, eikä olla niin riippuvaisia rajallisista lähteistä. Kiitos teille. Sitten tärkeimmät sidosryhmät. Peter Kurt ensimmäisenä. European Federation of Waste Management and Environment Services järjestön varapuheenjohtaja. Same time. Chairman, sorry. Puheenjohtaja, työjärjestyspuheenvuoro. Eikö meillä ole esitysten kalvoja paperina tai niitä ei ole e-committee-sovelluksessa tai minä en niitä löydä. Niitä on aika vaikea nähdä tuolla, tuolla ruudulla. Onko jotain meidän käytettävissämme? Okay, uh, we send you in a short time the copies. Okay? Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitän kutsusta ja mahdollisuudesta täällä kertoa Euroopan ja edustaa täällä Euroopan kierrätysteollisuutta. Meidän järjestömme FEAT ähm, edustaa 18 jäsenvaltiota ja Norja ja äh, Serbia Ja mm, meidän äh, yhteinen liikevaihto on 175 miljardia euroa. Äh, Potocnikin esittelemään pakettia pidimme äh, hyvänä aloitteena ja tuimme sitä ja pidämme siksi sen petämistä virheenä ja vääränä viestinä. Tietenkin alkuperäisessä ehdotuksessa äh, on kohtia, jotka äh, liittyvät, joihin liittyy kritiikkiä, esimerkiksi kiinteistöjen muodostaminen ja muut, muut mutta mm, sen muuttaminen olisi ollut lainsäädäntöprosessin tehtävä. Nyt sen sijaan äh, pohditaan sitä, että tämä paketti vedettäisiin pois ja se ei menisi laisinkaan läpi lainsäädäntöprosessi. Minun mielestäni tämä on väärä viesti. Hyvä parannus olisi ollut se, että oikeille tavoitteille asetetaan myös oikeat välineet. Tässä on kyse erityisesti ähm, laitteista laitteiston ja infrastruktuurin investoinnit tulevaa kiertotaloutta varten. Kaikki tietävät, että kaikkia määrärahoja ei menneisyydessä ole aina käytetty silloin, kun ne on käytetty, niin niitä on käytetty kaatopaikkojen rakentamiselle ja uudistamiselle, ja tällä tavoin tällainen onnistunut infrastruktuurinen rakentaminen ei ole onnistunut. Nyt pidetään kiinni tästä viiden portaan hierarkiasta. Ähm, vuoden 2008 jätepuitedirektiivistä ja julkisen ja yksityisen kumppanuuden kautta voitaisiin saada todellista edistystä aikaan. naiset ja herrat, Euroopan taso on välttämätön. Se ei koske pelkästään puitteiden luomista, se koskee myös yhä enemmän täytäntöönpanoa. Me tarvitsemme eurooppalaisen jäteteollisuussuunnitelman, jotta Euroopan laajuisesti voisimme Äh, huomioida äh, asioita, jotka liittyvät äh, jätehierarkiaan. Esimerkiksi muovia lajitellaan nyt paikoissa, joissa tarvitaan yli viiden miljoonan ihmisen jätteet. Tämä onnistuu ainoastaan, jos me ajattelemme yhä enemmän aluerajat ylittävästi ja toimimme niin. Teoriassa Monet kannattavat sitä, että mm, markkinataloutta täytyy kehittää ekologisesti eteenpäin. Entinen komissio on onnistunut on ajatellut, että uuden jätepolitiikan kautta voitaisiin 580 000 uutta työpaikkaa luoda minun maassani Saksassa jäteteollisuudessa työskentelee jo 250 000 ihmistä. Mielestäni tämä on siis täysin mahdollista. Tähän tulee myös uusiutuvien energiamuotojen äh, tuottaminen. Jos on todella kiinnostunut kasvusta, työpaikoista, investoinneista, niin silloin ei pitäisi äh, kaataa sellaisia aloitteita, jotka näitä asioita voisivat edistää. Tämän jätepaketin mahdollinen poisvetäminen johtaisi kehittyneissä rakenteissa, Pohjoismaissa, äh, Benelux-maissa, Saksassa ähm, tilanteeseen, joka ei varmaan aiheuttaisi suurta haittaa, mutta uudet jäsenvaltiot ovat nyt jo vaikeuksissa siinä, että pääsisivät vuonna 2020 50 prosentin kierrätysasteeseen. Ja juuri näissä maissa tämän paketin poisviitäminen nähtäisiin merkkeinä, että koska nyt on kaikkia kaikkien ongelmien lisäksi puuttuu myös tämä eurooppalainen taustatuki. Pyytäisin nyt todellakin, että älkää välittäkö tätä viestiä. Tämän halusin teille tänään sanoa. Kiitoksia. Kiitos. Sitten seuraavaksi Piotr Bardzak, jätehuollosta vastaava virkamies Euroopan ympäristövirastossa. Paljon Kiitoksia puheenjohtajalle. Olen Peter Bartsak, olen Euroopan ympäristöviraston työntekijä. Kiitos, että kutsut EMBn kansalaisjärjestön kansalaisten äänen tänne. Tämä kuuleminen erittäin ajankohtainen, että kuinka paljon huomiota pakettien kiertotalouteen on osoitettu. Tämä on varmaan koko tämän poisvetämisen ympärillisentyneen melun hyvä puoli. Se on tämä huomio ja meidän pitäisi rakentaa tämän päälle ja mobilisoida ihmiset työskentelemään paremman jätehuollon puolesta ja jätevirtojen puolesta. EB on suurin ympäristö kansalaisjärjestö, federaatio, 40 jäsentä, 50 miljoonaa kansalaista jäsenpohjassa. Mutta täällä Brysselissä me työskentelemme kansalaisjärjestön kollegian kanssa ja ottakaapa meidän paperimme tuolta pöydältä. Siellä me esitämme kaikki vasta-argumentit herra Timmermansin väärille argumentille, joka on suunnittelee vetää ehdotuksen pois. Hän, yksikään hänen argumenteistaan ei kestä tarkastelua, minkäänlaista tarkastelua, mutta puhutaanpa sisällöstä keskustelun aikana palataan varmaan poliittiseen kysymykseen, koska politiikasta tässä on ainoastaan kysymys. EB. Tässä tämä, eletään hyvin planeetan rajoissa sitovia tavoitteita on hyväksytty täällä ja neuvostossa. Ja tämä se ase, kirja, joka pitäisi antaa meille suuntaviivat. Jos sanoo A, sanoo B. Jätepaketti on tähän mennessä ainoa konkreettinen työkalu saavuttaa nuo sitovat tavoitteet. Tavoite kaksi, esimerkiksi resurssitehokkuus tai ympäristö, kukkarot, terveys, niiden helpottaminen. Direktiivi menee siihen suhteen, eikä tu, turha tässä on väännellä käsiään, syväksytään noita sitovat tavoitteet 2020, niin kuin todettu. Haluaisin kiittää kaikkia meppejä, jotka tukivat viime torstaina äänestyksessä. Tai vastustivat ilmanlaatuja ja pakettien poisvetämistä. Näemme, että kolme noista tarjouks- tarkistuksista äänesti enemmistöllä, vaikka lainsäädäntö päätöslauselmaa ei olekaan. Poliittisista syistä parlamentilta tulee selkeä viesti komissio. Eikä komissio voi sulkea korvia siltä. Parlamentin jäseniltä tuli kirjeitä. Neuvosto johtopäätökset lokakuussa, vaikka jäsenvaltiot sanoivat jotakin esittävät jotakin tarkasteluvarauksia, pitävät pakettia tervetuloa joulukuun vasta osatti myös paljon tukea paketille nykymuodossaan vastustaen poisvetämistä. Aloitteen komitea ECOSOC, hekin ovat aloittaneet työn tuossa. Kaikki sidosryhmät, kunnat, teollisuus, kansalaisjärjestöt. Kaikki komission sen Timmermans ja kuulematta kaikkia näitä asioita. Meidän pitäisi kaikki hyvin vastustaa tätä, mutta muutama vähän substanssista, kuten kaikki tiedätte. Kaikki tunnette tämän äh, kiertotalouden ympyrän. Siitä on vähän hypätetty, mutta ennen kuin siitä puhutaan enemmän, haluan selkeyttää yhden asian. Näiden, äh, tämän kierron ei pitäisi olla nopeata, vaan hidasta. Tuotteiden elinkaarta pitäisi parata mahdollisimman paljon, jotta niitä voidaan kerätä ta- takaisin, ja ekodesign on tärkeää. Näitä virtoja pitäisi olla pieniä tai ohuita. No jätevirrat eivät ole välttämättömiä isossa määrissä. Meidän pitäisi välttää turhaa jätettä. Kertakäyttötuotteita esimerkiksi pitäisi välttää. Ja virtoja pitäisi olla paikallisia. Miten voimme palata teollisuuden takaisin Eurooppaan? Onko se mahdollista? Hyvä on, jos yritätte. Me voimme myöskin luoda kannustuksia kulutusyhteiskunnan jälkeiselle elämälle, postkulutusyhteiskunnalle, korjaukselle, sekundaariselle toiminnalle. Noita työpaikkoja voimme luoda Euroopassa. Elektroniikka, tekstit, huonekalut, plast, muovit, mitä vaan. Me olemme tehneet raportin, jonka voitte myöskin ladata verkolta, joka koskee resurssitehokkuutta. Ja siellä toteamme, että yli 800 000 työpaikkaa voidaan luoda kunnianhimoisilla politiikoilla, kuten korjaustoimet. Se tarkoittaa yksi kuudesta työttömästä nuoresta voidaan saada takaisin työhön. Kuinka paljon työpaikkoja jätteen polttaminen loisi? Siinäpä kysymys teille. Tämä painottaa, että tarvitaan sitovia tavoitteita. Tässä esimerkki vasemmalla näette materiaalikierrätyksen. Kymmenessä vuodessa olemme edenneet. Miksi? Koska oli sitovia tavoitteita oikealla. Biojätteen kierrättäminen ei ollut sitovia tavoitteita, vapaaehtoisia tavoitteita ainoastaan. Ei sitovia tavoitteita, ei edistystä. Siksi tarvitaan sitovia tavoitteita. Meillä on paljon esimerkkejä heterogeenisuuteen puuttuminen Euroopassa – Tämä voi olla isoin kysymys lähikuukausina. Kuten kollega sanoi, me tarvitsemme EU-laajuista lainsäädäntöä. Olen jätetyöryhmän puheenjohtaja, joka käsittelee. Sinä on jäteasiantuntija Euroopassa, lännessä ja idässä. Olen itse Puolasta. Puolan Tsekin tunnen. Siellä ympäristöministeriöiden jätteiden käsittely suunnitelmat eivät ole kunnianhimoisia, mutta yhdennytyksellä kuulemme koko ajan, että tarvitsemme EU-laajuisia vaatimuksia, koska maa, jäsenmaat eivät tee mitään. Selkeitä insentiivejä ekosuunnittelua, en voi puhua siitä sen enempää tässä tänään ajan puutteen vuoksi. Lopuksi, mitä tarkoittaa, että meillä, että se vedetään pois ja sitten tulisi kunnianhimoinen ehdotus tilalle. Meidän ympäristöjärjestön vaatimassa on nykykunnianhimo ja lisätään hyviä aloitteita siihen, jotka ovat ää, pietikäisen mietinnössä. Noita palikoita voitaisiin lisätä lainsäädäntöön. Se teki siirtoksesta kunnianhimoisemman. Muuta en voisi hyväksyä. Me tarvits, meidän täytyy siirtää kiertotalouteen mahdollisimman nopeasti. Se tekee Euroopan tulevaisuudesta valoisemman. Meillä on ää, kaikki äänekset täytyy vain panna virta päälle ja poliittisia päätöksiä. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa Filippo Brandolini, joka on yhdyskuntajärjestön varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Grazie Presidente, grazie Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valiokunnalle kutsusta. Minä edustan kahta yhdyskuntajätteestä vastaavaa järjestöä Euroopassa, Municipal Waste Europe, joka edustaa kansallisia ähm, yhdyskuntajätteen käsittelijöitä ja CEP, joka kattaa laajemmin ähm, yleishyödyllisiä palveluja äh, tuottavia äh, yrityksiä ja se on yksi Euroopan komission tunnustamasta kolmesta osapuolesta. Me toivotamme, me CP ja MVE ovat myönteisesti ottaneet vastaan kiertotaloutta koskevan paketin, ja tämä on tärkeä askel kohti parempaa kiertotaloutta, jossa resurssitehokkuudesta tulee avainkysymys sekä talouskasvulle että ympäristön suojelulle Euroopan unionissa. Tämä paketti aivan oikein huomioi sen tärkeän roolin, joka jätehuollolla on. Me olemme sitä mieltä, että jätehuollon täytyy tarkoittaa äh, äh, varojen äh, resurssejen tehokasta huoltoa. Ja jotta jätehierarkia voitaisiin panna täysin täytäntöön kiertotaloudessa, täytyy lähteä ennaltaehkäisystä ja valmistelusta uudelleenkäyttöä varten. Ne ovat tärkeitä vaiheita koko tämän paketin menestykselle. Kiertotalouspaketti on ehdottanut ja me toivomme, että tästä pidetään kiinni. Jo nyt voitaisiin keskustella tämän sisällöstä. Kiertotalouspaketti on ehdottanut uutta yhdyskuntajätteen määritelmää. Me olemme sitä mieltä, että tämän määritelmän täytyy liittyä täysin tämän jätteen alkuperään ja koko panoon koostumukseen, eikä sen tulisi liittyä yrityksen kokoon, joka näitä jätteitä kerää, eikä myöskään jätteiden kerron menetelmiin. Ja tämän määritelmän tulisi perustua eurooppalaisen jätekatalogin määritelmiin. Olemme myöskin sitä mieltä, että kierrätystavoitteet ovat erittäin tärkeitä ja näiden äh, tavoitteiden sisällä on tärkeä määritelmä yhtenäinen menetelmä jäsenvaltioissa, jolla lasketaan kierrätystaso. Ja meidän mielestämme tämä lasku, laskelman täytyy perastua ensimmäisen lajittelun tulokseen. Haluaisin myös nostaisin sen, että kunnianhimoisten tavoitteiden lisäksi pitäisi olla mahdollisuus siihen, että nämä tavoitteet todellakin pystytään tavoit- saavuttaa, niiden täytyy olla realistisia. Näiden uusien tavoitteiden täytyy meidän mielestämme olla sellaisia, että ne on työstetty tarpeellisella tavalla ja ne ottavat huomioon kontekstin, nimittäin nimittäin sen, että uudelleen määrittelemme yhdyskuntajäteen, että meillä on uusi laskentamenetelmä ja meidän täytyy huomioida se, millaisiin jätteiden käsittelytuloksiin 28 jäsenvaltio tähän mennessä ovat yltäneet. Olemme sitä mieltä, että kierrätystä on lisättävä sekä määrällisesti, mutta erityisesti laadullisesti. jotta todellakin pystyttäisiin kierrättämään kaikki materiaalit. Meidän täytyy määritellä myös kierrätystavoitteita tietyille jätelajeille. Näiden joukossa tärkeitä ovat esimerkiksi biojäte ja elintarvikkeista syntyvät jätteet tuottajan laajennettu vastuu on mielestämme tärkeä väline muiden välineiden joukossa, jotta voidaan saavuttaa kiertotalouden tavoitteet. Ja jotta pystyttäisiin paremmin saavuttamaan nämä korkeat ja kunnianhimoiset kierrätystavoitteet. Lisäksi kierrätettyjen äh, materiaalien markkinoita on vahvistettava ja siksi olisi tärkeää äh, kehittää tällaisia end of waste kriteerejä. Se olisi hyvä ö, äh, mahdollisuus. Tässä yhteydessä haluaisimme sanoa, että ekosuunnittelu on avain, jotta voidaan saavuttaa kiertotalouden tavoitteet, ja se on avainedellytys sille, että voidaan menestyksekkäästi saavuttaa nämä kunnianhimoiset kierrätystavoitteet. Ne ovat kunnianhimoisia, mutta ne voidaan mielestämme kyllä saavuttaa. Jotta nämä kierrätystavoitteet voidaan saavuttaa, pitäisi kehittää integroitu kierrätys- ja keräyslaitosten verkosto. Tärkeä olisi kehittää sellaisia, myöskin teknologisesti kehittää ähm, laitoksia, jotka pystyvät lajittelemaan jätteitä ja myöskin äh, käsittelemään biojätettä esimerkiksi anaerobisen mädättämisen kautta. Monissa jäsenvaltioissa mm, tämä voisi olla hyvä mahdollisuus edistää kasvua ja työllisyyttä luomalla vihreitä työpaikkoja äh, maihimme jäsenvaltioiden ähm, pystyisivät kehittämään äh, vielä paljon enemmän jätehuoltoon, erityisesti mitä tulee jäteiden keruuseen ja kierrätykseen. Sitten lopuksi äh, kaatopaikoista. Ähm, kaatopaikkoa ka, äh, kaatopaikkojen tai kaatopaikkajätteen vähentäminen on erittäin tärkeä osa tätä pakettia, jotta kiertotalous voidaan toteuttaa. Näiden tavoitteiden täytyisi olla realistisia, progressiivisia, pitäisi ottaa askelia, jotka pystytään saavuttamaan ja tuemme näitä vaiheita 2025 ja 2030 kaatopaikkajätteen vähentäminen ja kierrätystavoitteiden tavoitteiden nostaminen, niin se pitää koskea kaikkia jätteitä, eikä pelkästään yhdyskuntajätettä. Kiitoksia. Kiitos. Sitten viimeinen alustus ennen keskustelua. Virginia Janssen, Euroopan pakkasalan teollisuuden ja kaupan järjestön puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa esittelijä siitä, että meidät on kutsuttu tänne esiin myös varjasitelijöitä mutta kunnia-arvoisia jäseniä, kun saavutte paikalle. Suurin mepeistä on tukenut sitä, että nykyinen jätepaketti pidetään, säilytetään ja tämän päivän kuoleminen on sitä tukea, kuten herra Benoff Rambonevi totesi. Alusta Euroopan on tukenut jäteehdotusta. sinä tilaa parannuksille kolmessa olennaisessa kohdassa ja hahmotelen ne. Tulemme jatkamaan rakentavaa työtä teidän komission neuvoston kanssa, että tämä menee oikein, jotta tämä uud- uudelleenarviointi johtaa aidosti kiertävään talouteen. Euroopan edustaa eurooppalaisia pakkaus- ja y- ympäristö, ympäristö tämä meillä on epätavallinen organisaatio, koska edustamme tasapainoisesti näkemyksiä koko arvoketjuista, raaka-aineista, tuottajista brändien omistajien ja paketin käyttäjien. Emme mitenkään järjestetä materiaalia. Me olemme tehneet yhteistyötä parikymmentä vuotta, jotta pakkaaminen olisi resurssitehokkaampaa. Ja tämän vuoksi me toimme harmonisoitua lainsäädäntöä Euroopassa, jossa yritykset voivat toimia, pysyä kilpailukykyisenä ja innovoida edelleen, että ne tuottavat pakkausratkaisuja, jotka reagoivat ympäristö-, talous- ja sosiaalisiin tarpeisiin. Uskomme, että kiertotalouden tuloksia voidaan tukea selkeällä, saavutettavalla, oikeudenmukaisella, harmonisoidulla lainsäädäntökehikolla. Me tuemme EUn iat alan uudelle arvoa, joka tukee kolme politiikkatarvetta. Ensinnäkin määritellään, ää, ää, harmonisoidaan määritelmiä, jotta saadaan realistiset kiertotavoitteet. Toiseksi määritellään, miten päästään siihen, luodaan laajennettu käytettyjen pakettien tuottajavastuu ja lopuksi säilytetään sisämarkkinat. Pakkausten vapaan kierron täytyy olla perusperiaate paketissa. Nämä politiikkatavoitteet auttavat oikeusparanten perustan varmuuden luottamisessa lisää kilpailukykyä. Olennaisesti parantaa yritysten vastaantaa panoksensa kestävään kasvuun ja työpaikkoihin ja loppuminuutit käytän kolmen näkökohdan työstämiseen. Ensinnäkin täytyy luoda selkeä mittausten lähtökohta jossain toimivat harmonisoinnat määritelmät, jotta mitataan kierrätysasteita. Ja näiden täytyy tulla johdonmukaisesti sovelletuksi Euroopassa. Toisessa täytyy asettaa realistisia kierrätystavoitteita ensimmäisen askeleen pohjalta. Miksi me pyydämme EU-lainsäädäntöä? koska harmonisoitu mittaus- ja raportointipakkausten kiertoksesta on pohja hyvällä pohjalla olevalle jätteen kierrätykselle ja jätehuollolle ja myöskin tunnistaa aukot, joita täytyy täyttää, jotta tavoitteet saadaan. Miksi tavoitteet? Kun tiedämme, että OS jäsenvaltioiden jäsenvaltiolla on ollut haasteita noudattaa osaa sellaista EU-tavoitteiden suhteen jäsenmaissa on eroja. Jätehuollossa, infrastruktuurissa, suorituskyvyssä ne täytyy ottaa huomioon korkeimpien tavoitteiden asettamisessa. Sen kun päätetty, mitä mitataan, sitten täytyy päättää, miten tavoitteet saavutetaan. Ja tässä tullaan laajennettuun tuottajavastuuseen. Se, mitä se, siihen tason, jolla tuottajan rahoituksellinen tai operationaalinen vastuu tuotteesta jatketaan tuotteen loppuvaiheeseen, jotta jäsenvaltiot saavuttaisivat tavoitteensa EPR-järjestelmät käytetty paket, paketoinnin alueella on määritelty, jotta oikeudelliset velvoitteet voidaan täyttää, mutta jotta lainattu tuottajan vastuus olisi toimiva tavoite, me tarvitsemme sitovia EU-minimitavoitteita EPRlle pakettia, että koskevassa lainsäädännössä, ja että EUn täytyy määritellä roolit ja vastuullisuus kaikille pakettiketjun jäsenille, ja läheisyysperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden pitää päättää, mit, noudatta, toteuttavatko EPR, ja niillä pitää olla mahdollisuus rakenteistaa näitä järjestelmiä, että ne heistävät paikallisia alueellisia prioriteetteja. Miksi teollisuus haluaisi tätä? Koska sitovat EU-minimivaatimukset merkitsevät sitä, että kaikki olemassa olevat ää, laajennetut tuottajavastuujärjestelmät sekä ei, ei voi tuottajan omistamat siis ja ei tuottajan omistamat voivat, voivat toimia minimisäännöillä ja erilaiset lainatun tuottajan vastuujärjestelmät voivat toimia rinnakkain. Se lisää kilpailua, innovointia ja optimoi e, eri käytetyn pakkausmateriaalin erilliseen kierrätyksen. Ja me pitää saada myös EUn suuntaviivaa selkeistä rooleista ja vastuualueista kaikille toimille täytäntöönpanossa. Tämä lisää kaikkien vastuullisuutta tuottajien, kuluttajien, paikallisten ja kansallisten viranomaisten ja lainatun tuottajavastuujärjestelmien tuottajien kannalta. Tämä tuo selkoa siihen, Meissä tuottajan vastuu loppuu ja meissä muuten toimijoiden vastuu alkaa. Emme voi hyväksyä sitä, että komission lainsäädäntöehdotus asettaa täy, jätteenhuollon täy, kaikki kustannukset tuottajalle määrittelemättä sitä ennen kaikkien toimijan joiden roolia. Tämä on meistä otettelinen blankkosekki, ilman että meillä on mitään kontrollia EPR-järjestelmien kustannustehokkuudesta aikarajoitusten vuoksi en voi puhua siitä, minkälaisia minimivaatimuksia me ajattelemme, mutta napatkaapa RPR, EP, laajentaa toteaa vastautta koskevan tietopaketti paketti tuosta oven luota. Viimeinen kohta, joka on myös tärkeä harmonisena täytyy olla selkäranka. Ja sisämarkkinoilla täytyy olla selkäranka, koska se tuo mittakaavaetuja lisää kilpailua ja alhaisempia lainsäädännön näyttämiskustannuksia, se kohdentaa resursseja paremmin, se lisää kuluttajien valintamahdollisuuksia ja se muistuttaakseni kaikkia direktiivin olemassaolon syytä, kun se 90-luvun alussa hyväksyttiin, se oli siksi, että erilaiset kansalliset ympäristötoimet kilpailu- ja esteitä pakkausten vapaalle liikkuvuudelle. Me vetämme meidän politiikan tekijöihin, että he säilyttävät sisämarkkinoiden eheyden. Ja siksi EU ja sen lainsäädäntöön ei pitäisi asettaa pakollisia kan, kansallisia toimia liittyen pakettien määr- suunnitteluun, niin kuin komission nykyjärjestyksessä. Siinä on iso protektionisten toimien riski ja sisämarkkinoiden pilkautuminen, joka työpaikkojen ja innovoinnin riski, häviämisen riski, innovoinnin vähenemisen riski lisääntyisi. Vetämme on politiikan laitioihin, että he tarttuvat näihin kolmeen olennaiseen kohtaan. Euroopan usko, että nyky, erityisesti pitäisi tehdä toimiva nykylainsäädäntömenettelyn kautta, olemme todenneet komission aikomuksesta vetää ehdotus pois ja korvata se uudella ehdotuksella tänä vuonna. Olemme valmiita työskentelemään rakentavasti kanssanne ja parlamentin kanssa taataksemme, että tuleva EU-lainsäädäntö tällä alueella on että toimivaa ja vasta kestävän kehityksen voima. Kiitos teille ja sitten heti perään jäsenten kysymykset. Aloitetaanpa esittelijästämme Rova Bonafesta. Hän voi sitä keskustelua, olkaa hyvä. Minäpä esitän heti ensikättelyssä kysymyksen. Ilmeisesti voidaan sanoa, että edellisessä keskustelussa minun ainoa hyväksyttävissä oleva perustelu sille, että perutetaan tämä ehdotus, on se, että siellä ei ole mitään erityistä osaa, joka liittyy siihen, miten rahoittaa perusrakenteet, joita tarvitaan, jotta päästään näihin korkeisiin kierrätystavoitteisiin. Joku alustajista puhui rakennerahastoista, mutta me tiedämme, nyt meillä on myös rinnalla myös Junckerin investointisuunnitelma. Siksi minä esittäisinkin, kysymyksen. Mitä mieltä olette tästä? Miten suunnitelmaa voitaisiin vielä kohentaa, jotta päästään näihin ennakoituihin kirjoitustavoitteisiin? Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Jan? Jan? I had exactly the same question, so um, I'll... No oli ihan sama kysymys, joten odotan nyt niitä hyviä vastauksia, joita voimme odottaa. Selvä. Onko muilla jäsenillä vielä näiden varjoesittelijöiden lisäksi? Ei. No, sitten aloitetaan ensimmäisestä alustajasta. Te voitte vastata tähän kysymykseen, jonka esittelemme otti esiin. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Mielestäni tässä on tarvetta investoida perusrakenteisiin ja ohjelmiin, jotta voidaan logistiikkaa muuttaa ja keräystä. Tämä kiertotalouden kompastuskivi on se, että ei välttämättä saada tuotteita takaisin tuotantoketjuun. Ja täytyy muuttaa suuntaa logistiikassa. Sitten materiaalin suunnittelussa ja materiaalien valinnoissakin on mahdollisuuksia. Ehkä pitäisi kokoamisen ja suunnittelun panosta enemmän myös siinä, kun mietitään valintoja. Ettei käytetä semmoisia hybridejä, joista on vaikea erotella materiaaleja. Niiden käyttö on hankalampaa ja saada takaisin kiertoon. Keräilylogistiikat, todennäköisesti potentiaalia löytyy merkittävästi myös siinä, että käytetään luontoperäisiä materiaaleja, eli tätä biopuolta voidaan tukea tutkimuksessa ja kehityksessä uusien materiaalien löytämiseksi, jotka löytäisivät oman paikkansa tuotantoketjussa, niin että ne tulevat takaisin ekojärjestelmään osaksi luonnon pääomaa, tai sitten ne pidetään järjestelmässä. Jotkut luontoperäiset materiaalit voivat joitakin nykyiset korvata. Käänteinen logistiikka ja sitten suunnitteluominaisuudet valmistuksessa ja kokoamisessa. Kiitos. Sitten siitä eteenpäin. Paljon kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta äh, kysymyksestä. Fiat on äh, viime viikolla kuukausina, äh, vuosina kovasti pohtinut sitä, miten eurooppalaiset määrärahat mm, päätyvät jäsenvaltioon, erityisesti niihin jäsenvaltioihin, joilla ei vielä ole sellaista laitosinfrastruktuuria, jota kierrätystalouteen tarvitaan. Ja viime vuosina olemme huomanneet, että osittain näitä Brysselin määrärahoja ei laisinkaan käytetty, osittain niitä on käytetty, mutta ei Euroopan jätepuitedirektiivin ja hierarkian mukaisesti erittäin paljon on rahoitettu jäte, kaatopaikkojen rakentamista ja uudistamista, ja juuri tätähän jätehierarkia ei äh, haluaisi. E, tässä on jonkin verran muutosta tapahtunut parlamentin painostuksella. Nyt on sovittu, että rakennerahastojen täytyy e, huomioida jätehierarkian tavoitteet. Tämä on suuri edistysaskel, mutta olemme e, tarkastelleet myös realiteetteja erityisesti uusien jäsenvaltioiden suurkaupungeissa ja olemme huomanneet, että joskus kuntien edun mukaista on E, realisoida sellaiset investoinnit, mitä voi tehdä nopeasti. Ja usein tämä tarkoittaa kaatopaikan perustamista tai uudistamista. Mm, paljon vaikeampaa perustaa lajittelukeskuksia, polttolaitosten perustaminen on toinen aihe. Siinä valmistelutyö on erityisen suurta ja kapasiteettikin on huomioitava. Siksipä ehdottaisimme, että tulevaisuudessa yhä enemmän keskityttäisiin siihen, että investoit tuettaisiin pelkästään julkisia investointeja, vaan myöskin tällaisia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, koska tällä tavoin voidaan käyttää yksityisten yritysten tietotaitoa mm, esimerkiksi kierrätyslaitoksissa ja löytää mm, kunnallinen ratkaisu yhdyskuntajätteille, jos mentäisiin enemmän yksityisin ja yleisen sektorin kumppanuuksiin, niin voitaisiin saavuttaa paljon enemmän ja sitä kautta myös, e, että mitä enemmän e, kaatopaikkojen käyttö kallistuu, sitä kiinnostavampaa on toteuttaa sellaisia investointeja, jotka vähentävät jätteen määrää. Ja jos sen lisäksi pystytään mobilisoimaan lisämäärärahoja e, esimerkiksi tästä uudesta rahastosta, niin se olisi todellinen edistysaskel. Uskon, että sillä voitaisiin todella paljon saavuttaa uusissa jäsenvaltioissa. Ja juuri siksi meistä onkin niin äh, omituista, että toisaalta tällainen äh, ohjelma perustetaan ja sitten äh, tällainen konkreettinen aloite, miten tätä rahastoa voitaisiin käyttää, vedetäänkin mahdollisesti pois. Rabarczak. kollegat totesivat ja selittävät hyvin, mitä tarvitaan, täytävänä olla erittäin tarkkaneita Euroopassa, joiden täytyy vähän saada kirjoituskulua kiinni. Ettei pidä liikaa investoida jäteenergian liikakapasiteettiin. Mutta totesin, että ei ole totta sanoa, että, että poisvetämisen oikeutus oli, että Junckerin investointisuunnitelma päätisi. Vaikka olen väärässä, mutta in, Junckerin investointisuunnitelma pätisi, vaikka pysyisimme nykyehdotuksessa. Ehkä pätee sel- voitte selkeyttää. Sie. Kiitos. Tohtori Brandolini. Sie. Äh, Kiitos. No me olemme sitä mieltä, että varmastikin täytyy jotenkin tukea tutkimusta materiaaleissa ja tuotteissa, jotta ne voitaisiin paremmin kierrättää ne olisivat kierrätettävämpiä. Näin voitaisiin myös pidentää niiden elinkaarta. Niin ikään on hyvä tukea tutkimusta liittyen kaatopaikka- tai laitosjärjestelmiin, jotta voitaisiin paremmin jätteitä kierrätystä, lisätä tehokkuutta näissä järjestelmissä mutta voitaisiin jotenkin saada jätevirtoja talteen, jotka vähemmän ovat saaneet huomioita nykyisissä laitoksissa tai yleisissä mielipiteissä, mutta kuitenkin niitäkin voitaisiin ottaa talteen. jotka eivät menisi siis kaatopaikalle, vaan tulisivat uudelleen käyttöön. Ajatellen esimerkiksi sellaiset tuo, tuotet, joita on peräisin esimerkiksi polttolaitoksista. Sitten ajatellen tässä eri alueita Euroopassa, joissa on vähemmän perusrakenteita, niin siellä tarvitaan integroituja järjestelmiä talteenotosta laitokseen asti ja jätteiden kierrätyksen astiin loppupisteeseen asti niin että olisi sellaisia suunnitelmia myös tätä varten, jotta voitaisiin kaikkia vaiheita varten luoda laitoksia, niin että päästään tavoitteisiin kiertotaloudessa. Well, I think a lot of good elements are, have already been said by the, by the previous... Edelliset puheet ovat sanoneet paljon hyviä asioita. Voisin ehkä lisätä investointeja ajatellen. Investoida ensin selkeän lainsäädäntöön jätehuollon alueella. Se varmasti auttaa niitä jäsenvaltioita, jotka tarvitsevat apua inklusiivisemmassa jätehuollossa. Ja kuten edellinen puh- puhuja sanoi, investoidaan parempaan laitotekniikkaan, kerästeknologiaan ja sitä, miten voidaan jakaa parhaita käytössä olevia tekniikoita myös kierrätyksessä. Katsotaan, missä voidaan sieltä lisää innovoivaan pakkaukseen ja tutkimukseen, joka jota huomioon nostetaan ympäristöä vai kuluttajien tarpeet, sosiaaliset tarpeet. Se, mitä pakkauksen pitää tarjota, tuotteen suojelu ja toimi- toimivuus. Ehkäpä ei pidä unohtaa myöskään koulutuksen investointi. Kuluttajatkin täytyy saada jätehuollon kuvaan, erityisesti parempaan laitteluun liittyen. Voisimme keskittyä kouluihin, että olisi vähän lisää rahoitusta, että ihmiset voisivat nuorena aloittaa sen, että laitteluun, että kuluttajatietoisuus olisi parempaa. Much. And now, if we have other question... No niin, onko vielä kysyttävää? Please, Madame Bonafé. Rouva Bonafé. No minä käytän nyt tilaisuutta hyväkseni, kun saan. Ehkä nyt vähän pehmeämmin äänenpainoin, mutta jos löydyttäisiin jotkut reunaehdot tälle ehdotukselle, jo nimenomaan ajatellen ennaltaehkäisyä, jos ajatellaan pääsyä 30 prosenttiin 2025 mennessä. Olen samaa mieltä, että tässä on tietty hierarkia jätteessä. Ehkä pitäisi olla silläkin tasolla syytä olla kunnianhimoisempia. Siksi kysyisinkin, kun se on tietenkin lainsäätäjän valinta, mutta olen tähän puhunut uskottavista tavoitteista, mutta kysyisin, onko ajateltavissa, että meillä on nyt vähentämisessä todella uskottavia tavoitteita. Ja sitten herra Flanagelilta vielä kysymys. Uh, Suhteessa siihen, mitä viimeinen puhuja sanoi, Virginia, uh, siitä, että uh, lapsille ja aikuisille opetettaisiin parempia lajittelutekniikoita. Se on uskoakseni mahdollista tiettyyn pisteeseen asti, mutta se uskomaton määrä erilaisia asioita, jotka pitäisi lajitella, on monille ihmisille aivan liian monimutkaista. Ja sitten se tosi seikka, että hyvä on, että on hyvä ympäristöllä, että tuo ää, maitopurkki sitten pestään ennen kuin se kierrätetään. Unohtakaa, kuinka paljon energiaa veden tuottamiseen meni. Nyt se on ainakin puhdas ja se voi kierrättää. Eikö olisi paljon järkevämpää, että kehittyisimme sillä tavoin, että ehkäpä tämä väärä ympäristö ele, että pestään jotain, oli, korvattaisiin enemmän biohajovilla tuotteilla, niin te tarvitsisi pestä tätä ja sillä tavoin vähenisi tämä monimutkaisuus niin, että yhteen ämpäriin voitaisiin laittaa enemmän asioita, syntyy vähemmän sekaannusta ja vähemmän vääriä jätteitä mm. Ja sitten meillä on viisti edelliseltä komissaarilta. Ja minä voin vain sanoa, että en ajatellut näkeväni sitä päivää, että toivoisin, että hän tulisi takaisin. Mutta hän sanoi, että olisi vakuuttavampaa, jos tätä pakettia vedettäisiin pois, vaan jättäisiin asioita, joissa on puutteita. Eli edes etinen komissaari ei luota tähän ryhmään. Kiitoksia kovasti. Ja vielä lyhyt kierros alustajien parissa voitte vastata jäsenten kysymyksiin. Chairman, Kiitos puheenjohtaja. Emme ole varmaan parhaita vastaamaan tavoitteiden uskottavuuteen ja saavutettavuuteen määrällisesti ajatellen. Mutta olisi herra Flanaganin kanssa, kun hän esitti sen näkökohdan, että tähän yläjuoksulle siirtyminen, se on suuri iso askel. Se, että äh, ongelman vähentämistrategiat ovat siirtymäkaudella tärkeitä. Meillä täytyy olla näitä mekanismia, mutta ei pidä unohtaa, että lopputavat, että ja lopputie olisi miettiä, miten tuotteet pääsevät pois järjestöstä. Miten päästään ongelmasta se, että miettää, että mitä tehdään jätteille, kun niitä syntyy. Totta kai tällaisia residuaalista jätettä aina syntyy, mutta materiaalien korvaaminen ja kierron sulkeminen on tärkeää kiertotalouden kannalta. Mr. Kurt. Kiitos, herra Kurt. On hyvin tarkkoja tutkimuksia siitä, miten jätteet kertyvät riippuu väestön keski-iästä, asutuskeskuksen tiiviydestä, myöskin liiketoiminnasta alueella. Tätä on katsottava tarkkaan. Uskon, että on paljon hyviä aloitteita, erityisesti liiketoiminnan alalla, se, että mm, tehdään tuotteita, hyödynnetään paremmin resursseja ja tuotetaan vähemmän jätettä. Mitä tulee yhdyskuntajätteisiin ilman todellista muutosta kulutuskäyttäytymisessä, en pysty näkemään vähennystä, jos väestö pysyy samana tai kasvaa hivenen, kuten äh, Saksan suurkaupungeissa esimerkiksi nyt. Kierrätyksen laatu riippuu siitä, että mahdollisimman äh, aikaisessa vaihdellessa mahdollisimman paljon äh, asioita lajitellaan. Tämän kaikki tutkimukset osoittavat. Määrällisesti myös menemme sitten eteenpäin, jos kotitalouksia lähellä on lajittelujärjestelmä, jonka kansalaiset hyväksyvät, että siihen voidaan luottaa, että että luovuttaisiin eh, lajittelusta, kotitalouksista eh, ja pysyisi tällaisessa kierrätysmenestyksessä tai parantaisi niitä, sitä me emme usko. Eh, thank you for that. Kiitos hyvästä kysymyksestä tavoitteiden uskottavuuteen liittyen. Todellakin sitä on syytä puida jatkossa ihan mitä pikimiten ennaltaehkäisyssä ehdotettiin vain yhtä tavoitetta, eikä sekään sitova, ja se on ruokajätän, ja se on 30 prosenttia alhainen, me esitimme jopa 60. Totta kai me olemme tässä kunnanhimoisia, mutta 30 on kyllä mahdollista. Jos ajatellaan tuotantoketjua, ei pelkästään se, mikä on lautasella, niin kyllä se on mahdollista. Kestävä maatalous, tarjonta. Kiertotalouspaketista puuttui elintarvikkeiden kulutusta liittyvä asiakirja, jonka pääsihteeri esti. Potocnik halusi sitä, mutta se estettiin. Siellä on mielenkiintoisia välineitä elintarvikejätteiden vähentämiseksi tuotantoketjussa ja kotitalouksissa. No me olemme ennen kaikkea sitä mieltä, että kun puhutaan ennaltaehkäisystä, niin Tämä on erittäin tärkeä käsite, kun pyritään voimavaroja tehokkaasti hyödyntämään. Me olemme itse todenneet sen. Me olemme tässä jättehuoltotoimijoita. Eli jätteet ovat meidän halussamme sellaisenaan. Se merkitsee myös sitä, että tehokkaasti hoidetaan te kiertoa. Nimittäin, jos emme tuota jätteitä, niin on parempi, että voidaan paremmin suunnitella tarvittavat investoinnit ja talteenotto, logistiikan. Ja näin käytetään niitäkin voimavaroja tehokkaampia, joita on jätteenhuollon parissa käytössä. Ennaltaehkäisyssä tarvitaan myös, no minun sanon vaikutelma, että tähän asti on vain julistettu periaatteita, mutta tarvitaan myös ennaltaehkäisyssä muutakin. Se on ehkä ollut väliä varovaista. Ennaltaehkäisy tarkoittaa siis sitä, että mietitään ekosuunnittelua, mietitään sääntöjä, jotka ovat kunnianhimoisia, varsinkin tällainen laajennettua tuottajavastuuta. Ehkä siinäkin voitaisiin päästä paremmin asettamiemme tavoitteisiin. Haluaisin täydentää sitä, että minun maassani Italiassa jo muutaman vuoden ajan talouskriisin takia on merkittävässä määrin jätteiden määrä laskenut. Eli se ei nyt ole hy- hyvän huoltoon perustuna, vaan se on seurausta talouskriisistä. Mutta, mutta ehkä pitäisi toisenlainen erottelu saada aikaan, että BKT on myös laskenut tämän myötä, mutta, eli tehokkuudesta ollaan vielä kaukana tästäkin näkökulmasta. Päästäkö tavoitteisiin? Ehkä pitäisi ensin miettiä tavoitteita, jossa paremmin voitaisiin asiat määritellä. Madame Jansens. Thank you. Kiitos. Ehkäisyyn liittyen. Se on tärkeää. Ja sillä on myös selkeä business case. Voisin kertoa, että pakkauksen käyttäjät ja brändinomistajat eivät halua maksaa paketeista yhtään enempää ajatellen materiaalien hintoja. Tätä ketju on myös sitoutunut miettimään suunnittelua ja varmistamaan, että, pakka, että pakkauksen suunnittelu voi auttaa jätteen vähentämisessä ja tuote- tai ruokajätteen syntymisestä. Joten markkinavoimat menevät tämän suuntaan sen suunnalta. Konkreettiset strategiat, sitä on ollut vaikea. Mitä tämä kerääminen hankalaa? kun lainsäädännön uudelleenarviointi oli voimassa, halusimme panottaa enemmän kiertostavoitteisiin. And baseline for recycling, get the methodology right, have a clear... Halusimme oikean metodologian laajennetulle tuottajavastuulle, niin että laittelua ja keräystä tapahtuu, joka lisää kertosastetta. Ja tämä on myöskin jätteen eh- tuotannon ehkäisyn mittaamista. I think... Olemme ihan aikataulun puitteissakin. Voimme varmasti päättää kuulemisemme. Kiitos asiantuntijoille alustuksistanne, varsinkin vastauksistanne kysymyksiimme. Nyt vain sen verran toteasin, että seuraava kokouksemme on 27. tammikuuta iltapäivällä ja 29. tammikuuta yksi istunto aamupäivällä yksi iltapäivällä. Kiitoksia kovasti. Hyvää ruokahalua. agenda